Dear colleagues, good morning. I would... Hyvät kollegat, huomenta haluaisin toivottaa tervetulleeksi Jaron Dijsselbloemin tänne. Hänhän on tänään Ekon valiokunnassa euroryhmän puheenjohtajan roolissaan. Tai anteeksi, ei tässä roolissa, vaan Ecofinin puheenjohtajana tällä ohjausjaksolla. Ja tässä kyseessä on kuuleminen ja hän kertoo tuloksista Alankomaiden puheenjohtajakaudella valiokuntamme nimissä haluaisin kiittää herra Dijsselblomia yhteistyöhengestä, jota puheenjohtajakauden kaudella on osoitettu. Työtä on tehty tärkeissä kysymyksissä, pääomamarkkinaunioni ja myönteisiä tuloksia on odotettu ja tulevina päivinä myös huomenna on tärkeä ja toivottavasti lopullinen viimeinen trilogi. Jopista sitten, mitä tulee verotukseen, olemme tyytyväisiä puheenjohtajavaltion kunnianhimoisuudesta viedä näitä verokysymyksiä eteenpäin parlamentissa. Tietenkin haluaisimme, että konsultaatio otettaisiin vakavammin huomioon tai parlamentin kuuleminen vakavammin neuvostossa huomioon ja hiljattain hyväksymme kunnianhimoisen veropaketin ja toivomme, että se otetaan huomioon neuvostossa ja joka tapauksessa se tulee olemaan esillä seuraavissa vaiheissa käytännön mukaisesti tässä vuoropuhelussa. Ensin 10 minuuttia kuuntelemme herra Dijsselbloom ja sen jälkeen voidaan sitä kysymyksiä ja vastauksia. Serun, ole hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, on ilo olla täällä Euroopan parlamentin ekon valiokunnassa taas ja keskustella kanssanne työstä, jota olemme tehneet ECOFINin puheenjohtajina. Itse asiassa tämä on liian aikaista. Tämmöistä nyt tehdään myöhemmin, sillä edelleen on yksi ECOFIN kokous jäljellä ensi perjantaina. Edelleenkin on vielä töitä tehtävänä. Ja hieman esityslista meillä on, jonka esittelimme teille puheenjohtajakautemme alussa siis äh, kaikki työ on tehty viime kuukausina siten, että on ollut talouden toipumista. Se jatkuu maltillisella vauhdilla, mutta kuitenkin jatkuu. Ja jos tarkastelee talouden toipumista, niin tarvitaan omavaraisempaa itsestään jatkuvampaa kasvua, joka ei perustu alhaisiin energiahintoihin ja sen, tulee, sen myötä tulee sen myötä tuuleen. Sen pitää tulla tämän talous, talouden toipumisen siitä, että taloutemme vahvistuvat euroalueen sisällä ja Euroopassa yleisestikin. Tämä korostaa sitä, miten tärkeää politiikan johdonmukaisuus on, jotta voidaan edistää rakenneuudistuksia, parantaa investointia, investointi-ilmastoa, ilmapiiriä, että vastuullista fiskaalipolitiikkaa ja vakaata politiikkaa. Kaikki nämä ovat tarpeen, jotta työttömyys saadaan laskuun. Se on liian korkea maissamme ja on muitakin kriisi, kriisin seurauksia jäljellä. Haluan puhua tämä melko lyhyesti ja haluan vain puhua lyhyesti sitä työstä, jota olemme tehneet. Olemme työstäneet useita lainsäädäntöehdotuksia, mutta ensinnäkin muutama huomio joka liittyy työhön, jota olemme tehneet. Se perustuu siis viiden puheen EU-johtajan raporttiin. Ensinnäkin olemme vahvistaneet ja täydentäneet pankkiunionia, tai siis se on yksi tavoite. Ecofinissä käsitellään sitä perjantaina. Totta kai, jos taas pankkiunia, niin paljon on jo saavutettu. Ensimmäinen pilari, tämä yhteinen valvontamekanismi, YVM, on jo hyvillä tolpillaan. Toinen sitten sitten pilari yhteinen kriisiratkaisumekanismi. Ensimmäinen tammikuuta tätä vuotta lähtien on ollut operatiivinen. Ensimmäiset panostukset on saatu jo tähän rahastoon ja lopuksi sitten PRRDn eli pankkineutus- ja kriisiratkaisudirektiivin täysi transponointi pitäisi saada pian päätökseen kaikissa jäsenvaltioissa. Totta kai jos tarkastellaan pankkiona, niin lisää työtä tarvitaan edelleen, erityisesti mitä tulee kolmanteen pilariin saatetaan puuttua näihin, niin ad hoc työryhmä on ottanut keskustelut tammikuussa perustuen komission ehdotuksiin, jotka liittyvät eurooppalaiseen tautussuoja direktiivin ja riskin vähentämiseen ja yhtäläisiin toimintatyksiin pankkialalla. Tämä on melko monimutkainen asia, jossa on eri kantoja edelleenkin on järjestelty siten, että riskin jakaminen ja vähentäminen ja siihen liittyvät aloitteet menevät samansuuntaisesti parallelisesti eteenpäin. Ja keskusta viime kuukausina ovat sallineet sen, että olemme ymmärtäneet paremmin näitä arkaluontoisia aiheita ja teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät näihin aiheisiin. Meidän tavoitteemme on saada sopimus ja sopu siitä, miten tästä eteenpäin tulevina vuosina ensi perjantain ECOFIN kokouksessa. Eli puhutaan, mitä työtä tehdään ensi vuosina riskin vähentämisestä ja riskin jakamisesta. Ja meidän pitää löytää hyvä tasapaino eri jäsenvaltion intressin välille. Pankkiunioni on vain yksi osa rahoitusunionia josta puhutaan videojohtajan raportissa. Toinen osa on tietenkin pääomamarkkinaunioni. Ja on hienoa, että voin sanoa, että perjantain ECOFin kokouksessa todennäköisesti voidaan vahvistaa tämä sopimus neuvoston yleispäätösmintä, jotka liittyvät esitedirektiiviin, joka on tärkeä osa pääomamarkkinaunionia. Ja trilogit käynnistetään varmasti pian Parmerin kanssa. Lisäksi haluamme helpottaa sitä, että käydään saman loppuun neuvottelut jotka liittyvät ehdotukseen direktiivistä, joka koskee ammatillisten lisäkkeiden tarjoamista. Puheenjohtaja tämä mainitsikin. Ja kuten sanotte, seuraavat tuota viimeiset trilogit äh, käydään huomenna illalla, joten olemme lähellä maalia siinä uskoakseni. Haluaisin myös mainita arvoperistamispaketin. Sekin on tärkeä osa pääomamarkkinaunionia sillä on paljon hyvää potentiaalia reaalitaloudelle. Neuvosto sopi jo neuvottelumandaatista viime vuonna ja toivon, että parlamentti myös pian on tarkastellut ehdotukset, jotta voimme aloittaa kolmikantaneuvottelut. Nyt haluaisin puhua muutamasta aiheesta, jotka eivät ole rahoituksellisia, muun muassa EMUn loppuun päättäminen, joka alkaa sitä, että saadaan kansalliset kilpailukyky, lautakunnat pystyyn Kuten tiedätte ehkä, uskon tähän voimakkaasti. Olemme saaneet sitten hyviä kokemuksia tällaisten toimijoiden kanssa Alankomaissa. Ja odotamme saavamme sovun aikaan suositusluonnoksista Ecofinissa myöhemmin tällä viikolla. Haluamme, että ne kunnissa puhutaan, tai niissä keskitytään tuottavuuskehityksiin pikemminkin kuin kustannuskilpailukykyyn. Ja suositus ottaa myös huomioon kansallisten palkkasopuprosessien erityispiirteet ja siihen liittyvät lainsäädännölliset rajoitteet. Kansalliset kilpailukykylautakunnat eivät ole aina uusi väline, jossa on saatu aikaa merkittävää edistystä, kun halutaan edistää vakaita rakennepolitiikkoja. Neuvosto sopii myös neuvottelumandaatista, joka liittyy ehdotukseen rakenne uudistusten tukiohjelmaan, SRSP englanniksi. Siitä olemme keränneet kokemuksia viime vuosina eri jäsenvaltioissa. Ja kyse on siis siitä, että tarjottaisiin teknistä apua kaikille sitä haluaville jäsenvaltioille. Sillä pyritään siis parantamaan kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkojen määrää. Ja odotamme jo innolla parlamentin kantaa, jotta pääsemme eteenpäin yhdessä tämän aiheen parissa. Lisäksi toimisamme päätökseen neuvoston että money market fundsista, rahamarkkinarahastoista. Olette odotteilleet kantaamme, mutta toivottavasti huomenna voin varmistaa, vahvistaa tämän vielä, jotta neuvottelut voidaan aloittaa siitä aiheesta. Olemme saavuttaneet sovun siis esite direktiivistä neuvostossa. mitä muita aiheita on esillä. Komissio laati pyynnöstämme toimintasuunnitelman, joka koskee terrorismin rahoitusta, rahanpesua. Perjantaina ECOFIN kokouksessa käymme läpi tila- nykytilannetta, mutta voin jo sanoa, että merkittävää edistystä on saavutettu. Ja tietysti mitä tulee siihen täytäntöön olemassa, olevat, olemassa oleva lainsäädäntöä sitten lopuksi ehkä vielä pari sanaa verotuksesta. Viime kuussa saimme viettyä eteenpäin yhden EUn prioriteeteista tällä alalla. Hyväksyimme uuden tarkasteludirektiivin, joka koskee automaattista tietojenvaihtoa, DAC 4. Ja olen luottavainen sen suhteen, että myöhemmin tällä viikolla saamme poliittisen sovun veron välttelydirektiivistä etat nimelläkin tunnettu. Tätä tulee veronvälttelypaketin muihin osiin kuin lainsäädäntöön. Viime kuun ECOFINissa hyväksyttiin neuvoston päätelmät, jossa vedotaan se puolestaan, että olisi EUn muusta listan tästä maista, kolmesta maista ja yhdenkäyttöalueista, jotka eivät tee yhteistyötä. Ulkoinen veropolitiikan ulottuvuus on yhä tärkeämpi työllemme. Ja myös huomattavaa on tehty arvonlisäveroalueella. Ja arvosetelisäännöistä on jo saatu aikaan hyvää sopua. Siitä on neuvostossa puhuttu jo vuodesta 2012. Ja sitten on neuvoston arvonlisäverotoimintasuunnitelmaa, sekin on hyväksytty. Olemme antaneet ohjeistusta muun muassa keskipitkän ja pitkän aikavälin toimiin, joihin pitää ryhtyä, jotta voidaan torjua alv-petoksia ja kaventaa alv-kuilua. Siinäpä varmaan kaikki puheenjohtaja. Olemme tehneet kovasti töitä Toivottavasti tässä on edellytykset tehdä hyvää työtä myös jatkossa ensi puheenjohtajakaudella yhdessä parlamentin kanssa, jotta neuvottelu saadaan eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Totta, ahkerasti työtä onkin tehty koko joukon asioita pareissa ja unohdinkin tässä mainita uuden lähestymistavan rahamarkkinarahastoista. Tämä on tälle valiokunnalle todella hyvä uutinen, että tätä vaan käsittelemään. On hyvä, että on myös näitä kansallisia kilpailukykykomiteoita. Se on tärkeä asia, niin kuin tekin sanoitte. Järkevä tapa lähestyä tätä asiaa. Tietysti odotamme mielenkiinnolla teidän päätelmiänne pankkiunionista tämän viikon lopulla. Kiitoksia. Ja nyt sitten puhujiemme vuoro. Esther Delange ensimmäisenä. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ehkä minä olen hiukan kalvinistinen, mutta kuulen, että puheenjohtaja sanoo, että äh, on tehnyt kovasti töitä ja haluaa vielä kovemmin tehdä töitä. On kyllä erittäin kaunista musiikkia korville Tervetuloa tänne Ekonin kokoukseen. Te olette johtanut hyvin eh, kunnianhimoista Alankomaiden puheenjohtajuuskautta omalla alallanne. Ja toivottavasti näemme teidät vielä monta kertaa euroryhmän puheenjohtajana täällä vielä uudelleenkin. Yksi pikukysymys, koska minua on hiukan eh, hämmentänyt. Eh, hiljattain te journalisteille kommentoitte ehm, komission uskottavuudesta ja vakaus- ja kasvusopimuksesta. Oletteko myös olleet yhteyksissä tähän liittyen komissio nimenomaisesti ja kuinka he reagoivat äh, tähän? Miksi tämä on niin tärkeää teille? Olisi hyvä tietää tämä, sillä me jaamme analyysin siitä, että on tärkeää varmistaa se, että pohja, jolle rakennamme kaiken työmme, on vakaa ja muuttumaton. Haluaisin keskittyä nyt äh, tulevaan ECOFIN-kokoukseen ja nimenomaisesti totta kai EDISiin huomenna tältä puolelta meiltä tuleva työasiakirjamme on valmis. Tämä on ollut hyvin haastavaa, kuten sanoitte, on ollut haastavaa saattaa kaikki täällä talossa esiintyvät mielipiteet yhteen ja kaikki ristikkäislinkit, jotka liittyvät edisiin lähemmin tai löyhemmin. Te odotatte perjantaina sananne mukaan saavanne sopimuksen tuleville vuosille. Tämä vaikuttaa jonkinlaista aikataulua tai tiekartalta riskien jaon ja riskien vähentämisen alalla ja siinä, että edis saadaan käynnistymään. Nämä ovat siis rinnakkaisia, mutta samansuuntaisia liikkeitä. Voisitko hiukan puhua tästä enemmän? Te mainitsit sen tosiasian, että BRRD ja DGSD, talletussuojadirektiivi, ovat käsittelyssä voisitko kertoa tästä hiukan enemmän, sille meille, että me edisin käynnistymään tämä olisi hyvä saada ensin. Nämä kaksi agendaa, jotka nyt kulkevat käsi kädessä, niiden suhteen, kuinka voimme varmistaa sen, että riskien torjunta, ellei se etene kyllin nopeasti, jumittaisi edisin käynnistymisen. Kuinka voimme varmistaa sen, että nämä kaksi linjaa etenevät yhtä aikaa? Ja sitten toisaalta meidän pitää varmistaa myöskin se, että me emme kansainvälisesti ole aivan eri rytmissä kuin muut toimijat. Tässä kaikki, kiitoksia. Okay, thank you very much. Um... Kiitoksia. Ensimmäinen aihe koski uskottavuutta komission roolissa. Olen tässä nyt puhun varsin suoraan, koska olen huolissani. Kun meillä on sopimuksia meidän keskemme, niin tietenkin on tärkeää, että me kaikki täytämme säännöt. Tietysti joustoa on ja se on ihan ok. Minä olen puoltanut joustavuutta ja rakenteellisten uudistusten roolia. Olen täysin tyytyväinen tähän joustavuuteen, mutta tässä komission rooli on ratkaiseva. Jos jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että komission päätöksiä on erittäin vaikea ymmärtää ja hyvin vaikea ennakoida, eivätkä ne ole objektiivisia. Silloin ehkä tehdään eroja pienten ja suurten jäsenvaltioiden kesken, niin tämä on kyllä iso huolenaihe ja minä voin tunne, tuntea sen na- äh, kokouksissa ministerit alkavat tulla hiukan huolestuneeksi tästä asiasta. Mielestäni komission täytyy nyt todellakin ymmärtää, että sopimus on heidän käsissään. Heidän täytyy suojella sitä. Hehän ovat sopimusten vartioita komissiossa. Ja jos ihmisellä on sellainen tunne, että eri tavalla kohdellaan eri tilanteissa, eri jäsenvaltioiden kesken, niin silloin tästä kaikesta tulee yhä vaikeampaa on vaikeampaa pyytää meitä kaikkia täyttämään ne sopimustehdot, joista on sovittu. Olen sanonut tämän suoraan, olen sanonut tämän komissiolle ja komissio myös suoraan on sanonut, että ymmärtää minun huolenaiheeni ja he tietenkin ovat samaa mieltä siitä, että heillä on tärkeä rooli ja heidän pitää toimia puolueettomasti ja niin edelleen. Joten yleisesti ottaen me olemme yhteisymmärryksessä tässä asti, mutta joka kerta kun huolestun, niin sanon sen kyllä. Koska minun mielestäni Mario Draghi aina puhuu sopimusta luottamuksen ankkuriksi. minä lisään tähän aina, että kyse ei ole aina ulkoisen maailman luottamuksesta ja rahoitusmarkkinoiden luottamuksesta euroalueella, vaan kyse on myös luottamuksesta meidän keskemme, joten ollaan nyt varovaisia sen suhteen, mitä olemme sopineet. Ja ottakaamme se vakavasti sitten edisistä taltussuojajärjestelmästä. Niin todellakin tässähän puhumme tiekartasta tai ohjeistuksesta vuoteen vuodesta 14 eteenpäin. Ainakin minun mielestäni pankkiunioni saadaan valmiiksi vuoteen 2024 mennessä, joten yhteinen kriisiratkaisurahasto silloin on täysin toiminnassa. Olemme jo sopineet siitä, että pitäisi tulla tällainen varajärjestely sitä varten myös. Olen myös sitä mieltä, että eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, sen pitäisi olla osa tätä ja sen pitäisi olla myös mukana siinä vaiheessa, mutta tietenkin siitä pitää vielä neuvotella ja sopia. Miten pääsemme vuoteen 2024 saakka. No, paljon työtä täytyy kyllä tehdä ja tämän takia meidän lähestymistapamme täytyy olla tasapainoinen, ottaa huomioon agendan molemmat puolet, päästä eroon joistakin vanhoista ongelmista pankeissamme, vähentää riskejä pankkisektorilla ja samanaikaisesti pitää integroida yhä enemmän rahoit vakuutussääntelyä ja vakuutusjärjestelmiämme. Jos haluatte yksityiskohtaisempaa tietoa, en voi tätä vielä tässä vaiheessa ikävä kyllä antaa. Vielä me työstämme näitä kysymyksiä, mutta minulla on syytä uskoa, että näin voidaan kyllä tehdä ja onnistua sitä. Ja tämä antaisi siis tällaisen etenemissuunnitelman tuleviksi vuosiksi. Vielä on paljon työtä jäljellä, tekin ymmärrätte tämän varsin hyvin. Tiedätte, kuinka vaikeita nämä neuvottelut ovat, mitä erilaisia intressejä tässä on pelissä. Ja Tämä on tietysti varsin relevanttia. Me tulemme liittämään nämä kaksi agendaa yhteen, varmistamme, että etenemme molemmilla rintamilla pitäen mielessä tämän erittäin tärkeän vuoden 2024 mielessämme. Kiitoksia. Thank you. Pervash Beres. Kiitos puheenjohtaja. Herra Dijsselblom, tapa, jolla mainitsette komission roolin siinä, kun vakaussopimus on täytäntöön, niin onko tässä nyt rivellissä luettavissa, että komissio on osoittanut, että se on ollut puolueellinen tavalla, jolla se on soittanut sääntöjä. Mä haluan, haluaisin, että tämä luottamus palautuisi, jonka mainitsitte, nyt pitää olla selvä. Eli sanotteko, että komissio ei ole nyt sääntöä selvästi noudattanut? Toinen kysymys mainitsitte National Competitiveness Boards, siis eli kilpailukykykomiteat, joista keskustellaan neuvostossa. Onko teistä tava- normaalia, että Euroopan parlamentti ei ole mukana näissä keskusteluissa, vaikka sitä tulee yksi näistä tärkeimmistä pilareista, jos ajatellaan talouden ohjaus- ja hallintojärjestelmän toimintaa lopuksi. Tämä tulee edisiin talousjärjestelmän vastaista juuri kollegamme Ester de Langelle, mutta eilen kuulimme Daniel de Nuin puheenvuoron. Hän sanoi, että tämä osa lainsäädäntöä on tärkeä. Sen myötä sallitaan markkinoiden, rahoitusmarkkinoiden vakaus ja niiden tasapaino. Ette, eikö pelkona ole se, että etenemissuunnitelma, josta puhuitte, ole liian hidas tempoinen tulevaisuudessa, jotta sallittaisiin, että tämä niin vakiintuisi. Riskinä on, että tämä pankkiunionin toteutumattomuus heikentää kaikkea sitä, mitä on jo saavutettu kahdessa ensimmäisessä pilarissa. Äh, merci, Madame Beres. Ähm, Paljon kiitoksia, edustaja Beres. Äh, soveltaako komissio sääntöjä oikein? Ellei näin ole, ECOFINin pitäisi sanoa sanansa vastaan. Näinhän me toimimme, mutta jonkin verran huoli on ollut ilmassa äm, CSR-maakohtaisiin suistuksiin liittyen Espanjan ja Portugalin osalta. Sillä vaikuttaa äm, siltä, että asiassa on epäselvyyksiä. On ollut paljon kysymyksiä siitä, sovelletaanko näitä sääntöjä oikein. Ekofinissa asiasta on keskusteltu ollaan pohdittu, miksi Ranskaa pitäisi kohdella erin tavoin kommentti ilman mikrofonia. Niin, tämä oli siis puheenjohtajan kommentti siitä, että Ranska ansaitsee erilaisen kohtelun, kun, on, kun kyseessä on Ranska. Pyrin ymmärtämään tällaisia kommentteja. Monetkin muutkin jäsenmaat yrittivät ymmärtää, mitä tällainen kommentti tarkoittaa. Tämähän vaikuttaa erityisesti pienten jäsenmaiden tunteeseen siitä, että suuret jäsenmaat saavat erityiskohtelua. Tässä ei ole, tämä ei ole hyvä asia. Tässä on kyse meidän välisestämme luottamuksesta. Komission täytyy olla hyvin varovainen. Komissio on perussopimusten vartija ja ne ovat eh, tarpeen, jotta me voimme säilyttää luottamuksen välillämme. Eh, kilpailu, kyky, ryhmiin liittyen, kilpailukomiteen liittyen meidän täytyy olla varovaisia, eikö parlamentilla ole roolia tässä Parlamentilla ei ole roolia tässä työssä valitettavasti. Palaan tähän asiaan. En oikein ymmärrä, miksi parlamentilla olisi roolia tässä työssä, mutta ehkä kyseessä on oikeudellinen syy, joka minulta tässä ähm, jäi sivuun. Pankkiunionin liittyen onko aikataulu liian hidas? Ehkä paljon oikeassa, mutta meillä on hyvä syy. Ähm, kriisiratkaisurahasto saada ensin käyntiin. Kyseessä on se, kuinka paljon vipuvoimaa on kerätty. Melkoisen suuri rahasto on kyseessä sama. Koskee myöskin talletussuojarahastoa. Meillä on hyvä, hyvin paljon avoimia kysymyksiä pankkialalla yhä olemassa. Ja jos todellakin halutaan nopeuttaa NPL-prosessia tai sitä, että valtionvelkakirjat keskittyvät liikaa Mielestäni ei olisi hyväksi. Eräät näistä kysymyksistä vaativat aikaa tullakseen oikein käsitellyksi ja uskoakseni näin me saamme viimeisen pilarinkin pankkiunionista valmiiksi. Thank you, Bert Luke. Ich werde auf Deutsch sprechen. Puhun Saksaa. Herr Neisselblum. Saksassa arvostamme tätä myös, kun tehdään kovasti työtä, eivät vain kalvinistit, mutta arvostamme myös, että mennään oikeaan suuntaan näiden töiden parissa. Ja pohdimme tässä nyt sitten kysymyksiä tuolta kantilta. Pankkiunionin perusteluina kuullaan, että jokainen kansalainen EU:ssa saisi sitten saman suojan omille varoilleen, mikä on tämä, joka liittyy tähän kolmanteen pilariin, talletussuojaan, edisiin, mutta tämä voi sanoa muillekin tavoin kuin, että on Euroopan laajuista toimintaa esimerkiksi se voidaan saavuttaa siten, että olisi kilpailuun liittyvä ratkaisu. Sallitaan siis sitä kaikkialla Euroopassa, jokainen kansalainen voi olla yhteydessä jokaiseen pankkiin tai jokainen pankki voi olla aktiivinen jokaisessa valtiossa. Tämän myötähän kansalainen voi sitten mennä siihen pankkiin, joka on taloudellisesti kaikkein vakain talletuksineen. Kysymykseni kuuluu, että miksi ette puolla tällaista kilpailullista ratkaisua, kilpailuun liittyvää ratkaisua sen sijaan, että edistä nyt sitten puolletaan, johon liittyy selviä heikkouksia. Tästä moraalisia haittoja. Tähän liittyy myös pankkien välinen kilpailu. Toisaalta ne pankit, jotka ovat pankkionissa ja jäsenvaltioita, jotka eivät olisi pankkionissa, ja niiden pankit, tässä on pelkona epätasa-arvoja, koko järjestelmän heikko, heikentyminen. Eli miksei siis kilpailuun liittyvä ratkaisu tulisi kyseeseen, kun EU-sahan tämä kilpailuperiaate on sellainen, että se ei ole vain sahilinen. Sitten toinen kysymys lyhyesti mainitsitte, että neuvosto käsittelee arvonlisäverokysymyksiä, mutta ette kertonut siitä yksityiskohtaisemmin. Haluaisin tietää, että neuvostossa onko siellä keskustelu siitä toisin käyttöön tällainen reverse charge-menettely, käänteismaksujärjestelmä, että maatasolla se voisivat itse päättää, että onko tällaista reverse charge-käytäntöä käytössä vai standard charge menettely Kiitos. Um, thank you. Um... Kiitoksia puhuit nyt tästä pankkien kilpailukykypuolesta. Se on tietysti kiinnostavaa, mutta olen aina sitä mieltä kuitenkin, että aina missä tahansa tallettaja sijaitseekin missä tahansa maassa, missä tahansa pankissa, hän on asiakkaana, niin hän ansaitsee EUlta ihan samanlaista suojelua. Ja tietenkin kuluttajan pitäisi vapaasti voida valita pankkinsa. Ja enemmänkin mielestäni voitaisiin tehdä helpommaksi asiakkaille se, että vaihtavat pankissa toiseen. Tätä kysymystä olemme tarkastelleet myös omassa maassani, koska muutoin tämä kyllä tarvitsisi paljon enemmän avoimuutta kuluttajille, jotta he ymmärtäisivät, mihin pankkiin voivat luottaa ja mikä pankki on riskialtiimpi, mikä osallistuu minkälaiseen taloudelliseen toimintaan kuluttajilla useinkaan ei ole minkäänlaista käsitystä tästä asiasta koska kuluttajien on vaikea ymmärtää näitä kysymyksiä ja täysin arvioida riskejä, joita pankkeihin liittyy. Siksi meillä on tässä vahva rooli. Sen takia me tarvitsemme vahvaa valvontaa, selkeitä sääntöjä pääomavaatimuksista ja myös suojamekanismeja suojella kuluttajia kaikkialla, mutta niin kuin kaikissa vakuutusjärjestelmissä, jos on vakuutusjärjestelmä koko Euroopalle, se voisi olla paljon pahvempi ja tehokkaampi kuin se, että olisi monia erilaisia vakuutusjärjestelmiä, mutta jos haluan sinun liittyvän vakuutusjärjestelmään, niin todennäköisesti haluaisin tietää, minkälaisia riskejä tähän liittyy. Ja todennäköisesti ennen, jo ennen kuin sallimme Rova de Langen liittyä suojajärjestelmä haluaisi tietää, minkälaisia riskejä häneen liittyy. Ja ehkä voisimme pyytää, että hän ensin vähentää näitä riskejä ennen kuin hän voi liittyä meidän suojajärjestelmäämme. Ja tätä keskustelua käymme nyt. On hyviä argumentteja kyllä sen puolesta, että pankki unionin mailla on yhteinen taltosuojajärjestelmä. Jos haluaa osallistua, niin sitten pitää kyllä hoitaa hiukan riskikysymyksiä pankkien taseissa. Siksi nämä kaksi asiaa liittyvät niin paljon toisiinsa. Sitten ALVstä, arvonlisäverosta, puhutaan tästä käänteisestä, käänteinen maksu lähestymistavasta. Jotkut maat vahvasti puoltavat tätä. Nyt pohdimme sitä, sallitaanko näiden maiden tai tämän maan voida kokeilla tätä kysymystä. Emme ole vielä tästä päättäneet. Siitä tullaan neuvottelemaan ja keskustelemaan ensi perjantaina. Ja komissio ohjeistaa meitä tässä asiassa, minkälaisia juridisia vaikutuksia siitä syntyisi. Mutta varmasti tätä tullaan erittäin vakavissaan tarkastelemaan. Thank you. Sylvie Goulard. Merci, monsieur le président. Merci d'être... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Dijsselbloem, siitä, että olette täällä paikalla. Arvostamme erittäin paljon tätä mahdollista keskustella kanssanne. Haluaisin liittyä kiitoksiin ja esittää teille kysymyksen. Kiitokset ovat se, että on hienoa, että todellakin puheenjohtaja Junckerin julkilausumaan puutuitte Ranskaa koskien. Ranskalaisena sanon tämä. Voidaan turvautua vuoden 1789 ihmisoikeuksien julkilausumaan siitä, että oikeuksien täytyy olla samat kaikille. Tämä on Ranskan vallankumouksen suuria saavutuksia. Oletteko samaa mieltä herra Schäublen kanssa siitä, että jos britit äänestävät Euroopan unionista äm, lähtemisen puolesta, in olisi in ja out olisi out, eli sisällä sisällä ja ulkona ulkona? Um, do I agree with it? Olenko samaa mieltä siitä, että sisällä on sisällä ja ulkona ulkona? Kyllä, yleisesti ottaen No, aloitetaan positiivisesta näkökulmasta. Minun kokemukseni on, että on ollut muutama kansanäänestys Alankomaissa aikaisemmin. Yksi se, mikä ei toimi, että uhkaillaan äänestäjiä, se ei toimi. Sanotaan, mitä kahdistuttavaa tapahtuu, jos tekevät tietyn valinnan. En usko, että se on hyvä lähestymistapa, joten minä yritän sanoa, no brittiäänestä ei ehkä kiinnosta se, mitä minä sanon, mutta sanotaan, että heitä kiinnostaa, siis sattumalta mitä sanon, niin sanoisin, että on hyvä argumentti eurooppalaiselle yhteistyölle, ja että se on brittiläisten intresseissä myös monista syistä. Esimerkiksi avainasema Brexit-keskustelussa nyt liittyy maahanmuuttoon. Maahanmuuttoaihe ei nyt poistu, sillä jos poistuu EUsta, edelleenkin voidaan puhua semmoista, että UK ja Ranska tekevät yhteistyötä näissä kysymyksissä, jotka liittyvät äh, Englannin kanalin tunneliin. Edelleenkin pitää tehdä yhteistyötä brittien kanssa Turkin, Syyrian ja muiden asioiden kanssa. On monia positiivisia syitä siihen, miksi eurooppalainen yhteistyö on hyvä ajatus myös Briteille. Ja muuten minulle ei riitä, että Britannia järjestetty kuningaskunta pysyy jäsenenä. Haluaisin nähdä, että sitä tulisi jälleen kerran aktiivinen jäsen, että tässä olisi eturintamassa, muuttamassa ja parantamassa sitä, mitä tehdään täällä. Aikaisemmin näin oli mutta he ovat passivoituneet. He ovat puolustuskannalla. Joten haluaisin nähdä, että olisi offensiivinen britti jäsen, äh, tai siis yhdistyskuningaskunta EU-ssa. It was not a... Tällaisen yhteen asiaan. En halua uhkailla, mutta haluan kiinnittää huomionne kysymyksiin siitä, että miljoonat Euroopan unionin kansalaiset muissa jäsenmaissa pohtivat, mikä vaikutus heidän elämänsä on Brexit-äänestyksellä. Me keskitymme nyt mielestäni liikaa yhteen maahan. Älkää unohtako kaikkia muita tästä erittäin hyvästä syystä, jonka selititte. Muut ihmiset ovat äh, tilanteessa, jota täysin hallitsee Tämä aiheuttaa paljon pelkoja muuallakin. Hyvä pointti. Excellent. Erinomaista. Dimitris Papadimoulis. I'll put my question in... Esitän kysymykseni kreikaksi puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti herra Dijsselbloem, että tulitte tänään paikalle. Ellen erehdy. Viimeisen kahden vuoden aikana tämä on ensimmäinen kerta, kun alkupuheenvuorossanne ette ollenkaan maininnut Kreikkaa. Ja tätä pidänkin hyvänä merkkinä. Se vain tässä osoittaa, että Kreikka ei enää ole myöskään lehdistön talouslehdistön ykkössivulla, mutta te olette myös euroryhmän puheenjohtaja. Kahden päivän kuluttua se pitää kokouksen ja haluaisin esittää teille kysymyksen. Mitä päätöksiä aiotte tehdä Kreikan suhteen kahden päivän kuluttua? tämä, annetaanko tämä kuuluisa lainaosuus Kreikalle nyt? Ollaanko arvioitu nyt tilannetta uudestaan? Ja sitten he Lambrovskis ja Moskovici, kun he puhuivat Euroopan parlamentissa, siis herra Dombrovskis, he sanoivat, että olette optimistia sen suhteen, että heti kesän jälkeen neuvot neuvottelut IMFn ja Euroopan lainantajien välillä etenesi, etenisivät, jotta voidaan määritellä selkeämpi etenemiskartta, sille, miten Kreikan velkaa voidaan vähentää. Jaatteko tämän näkemyksen? Herra Dombrovski sanoi, että vuoden 2018 jälkeen komissio tulee tutkimaan sellaista mahdollisuutta, että olisi 3,5 prosentin primääribudjetti, jota kaikki lähes pitävät mahdottomana saavuttaa yli 10 vuoteen. Eilen Financial Times-lehdessä Kreikan pankin pääjohtaja, entinen valtiovarainministeri sanoi, että lainoittajien pitäisi myös osallistua niin, että viipymättä lopultakin voidaan keventää velkataakkaa, jonka jopa IMF kyseenalaistaa ja pitäisi vaatia alhaisempia primääribudjetteja vuodesta 2017 noin 2 prosentin kohdalla eikä 3,5 prosenttia, jotta Kreikka voi palata kasvun tielle kestävällä, vakaalla tavalla. Ja näin lähetettäisiin viesti sijoittajille ja markkinoille siitä, että lopultakin minun maani pääsee normaaliin tilaan. Miten vastaatte näihin kysymyksiin? Thank you very much. Kiitoksia kysymyksistänne. Virallinen vastaus tietenkin on, että olen täällä ECOFIN puheenjohtaja, enkä vastaa mitään e- euroryhmästä, mutta en kuitenkaan näin tee, vaan vastaan yksinkertaisesti kysymykseen. Olette oikeassa, en vastannutkaan Kreikasta. Mehän puhumme nyt tässä ECOFINista, se on tässä virallisena syynä, mutta on sitten toinenkin syy, johon viittasitte. Olemme nyt erilaisessa vaiheessa luottamus euroalueen jäsenvaltioiden ja Kreikan välin pohjat saavutettiin viime kesänä. Ja sitten tästä syvästä kuilusta, luottamuspulasta, jota silloin koimme, olemme päässeet paljon eteenpäin. Nyt on aivan erilainen ilmapiiri, tehdään rakentavaa yhteistyötä. Tietenkin on vielä paljon erimielis- on vielä erimielisyyksiä joskus. Ollaan eri mieltä siitä, mikä on oikea lähestymistapa, mutta teemme rakentavassa hengessä todellakin yhteistyötä. Ja tältä pohjalta minä toivon, että yhteisen vakausmekanismin johtajana voimme antaa luvan tälle, ensimmä, tälle ensimmäiselle lainaosuudelle. Tämän voin vastata, se tapahtuu varmasti tällä viikolla. Kaikki valmistelevat toimet on jo suoritettu. Sitten toinen kysymyksenne, tuleeko selkeämpi etenemissuunnitelma kesän jälkeen velkakysymyksessä? Vastaus on ei. Me olemme laatineet tämän etenemissuunnitelman, tämän roadmapin. Sitähän puhutaan paljon tällä viikolla. Kaikki puhutaan tästä tiekartoista, etenemissuunnitelmista. Olemme selkeästi määritellyt kantamme velkakysymyksessä sopimuksen, jonka teimme viime kuussa jo. Ja tämä kanta on, että yhteinen vakausmekanismi tarkastelee velan hallintaa, millä voidaan vähentää korkoja ja niin edelleen korkotaakkaa, jotta voidaan hallinnoida velkataakkaa tulevina vuosina niin, että tällainen toimenpide voidaan tehdä. Sitten ohjelman loppuvaiheessa meillä on muita erityistoimia, joihin voimme ryhtyä. Niiden koko tulee riippumaan siitä, miltä velan kestävyysanalyysi siinä vaiheessa tulee näyttämään. Ja kaudella tämän jälkeen olemme sitten valmiita tekemään enemmän, jos tarvetta on. Avainkysymys jonka herra Stunaras otti esille, koski jälleen 3,5 perusalijäämää. Onko se sopiva vai liian korkea? Meidän sopimuksessamme olemme jo sopineet siitä, että 3,5 prosentin, prosenttia keskimä, pitkällä aikavälillä keskimäärin ei ole realistista. Sitten olemme tehneet tällaisen laskevan suunnitelman primäärialijäämille tulevina vuosikymmeninä, mutta emme halua avata tätä keskustelua uudestaan kesän jälkeen. Seuraava vaihe tapahtuu vuoden lopussa, kun IMF valmistelee johtokuntansa päätöksen, ja se on seuraava vaihe. IMF se tekee oman päätöksensä vuoden lopussa, ja sitten jatkamme siitä. Thank you, Philippe Lam- Kiitoksia, Philip Lam- Lambert. Dasselblom. Uh, eh, on... Huomenta, herra Dasselblom. Edisistä täytyy sanoa, että olen hiukan pettynyt yleisesti ottaen myös tähän koko Hollonin puheenjohtajakauteen minulla on enemmän toiveita kuin mitä saitte aikaan ja olen kuitenkin sitä mieltä, että olette vilpitön, kun kerroitte kautenne alussa ja aikomuksista, mutta minun täytyy sanoa, että olen pettynyt lopputuloksen. Tietenkään kaikki ei kuulu puheenjohtajavaltion käsin, ymmärrän kyllä sen, mutta edisin kohdalla kyllä näyttää aika paljon siltä, että ECOFIN haluaa lähettää komission takaisin suunnittelemaan koko asiaa olen samaa mieltä siitä, että tämä on arkaluontoinen kysymys. Tässä pitää varovasti askeltaa. Me emme tee työtä kovinkaan nopeasti Euroopan parlamentissakaan, ja mielestäni on ihan viisasta käyttää tähän aikaan. Mutta kun te puhumme, puhutte vuodesta 2020, niin kyllä hiukan nyt huol- alkaa huolestuttamaan. Sitten veronkiertopaketti budjetista, niin OECD hän jo ei kattanut näitä kaikkia kysymyksiä. Komissio on vetettänyt vielä, vete, vesittänyt tätäkin ja ECOFIN vielä enemmän. Tämä on vain yksi esimerkki tästä, ja mitä tästä oikein enää jää jäljellekään tästä kunnianhimoista suunnitelmasta. Minulla on sellainen vaikutelma, että Erik Liives oma tässä suuremman painoarvon kuin Jerun Dijsselblom itse. Ehkä olen erehtynyt, mutta tällainen vaikutelma minulle on syntynyt. Mikä vaikuttaa enemmän? Secretary of State on, on, on. Kolleganne vero vastaava valtiosihteeri. Kyllähän te nyt tiedätte, kenestä minä puhun. Mielestäni hänen mielipiteensä ovat dominoivampia kuin teidän itsenne todennäköisesti. Mutta sitten näistä säännöistä. Olen samaa mieltä siitä, että jos meillä on sääntöjä, jos me haluamme luottamusta aikaan, niin sääntöjä pitää noudattaa. Mutta toisaalta, jos säännöt on laadittu niin, että on itse asiassa haitallista toimia, niin silloin kyllä meidän pitäisi kyseenalaistaa, ovatko nämä oikeita sääntöjä. Ei kyse ole siitä, pitääkö sääntöjä olla, vaan ovatko nämä säännöt oikeita. Ja olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että taloushallinnon säännöt ovat ö, mm, pro, suhdanteiden myöteisiä ja tekevät tilanteen vain pahemmaksi. Ja sitten me otamme vapauksia näiden sääntöjen suhteen vielä, enkä pidä tästä ollenkaan. Minusta on silloin parempi, että muutetaan koko säännöt, jos ne kerran eivät ole oikeita, jos ne eivät palvele tarkoitustaan, eikä toimita niin kuin ikään kuin edelleenkin usko uskottaisimme näihin, uskottaisiin näihin sääntöihin, mutta emme kuitenkaan niitä, sovella. Teidän näkemyksenne pyydän. Girl. Lambert, eh, you're disappointed and... Äh, paljon kiitoksia edustaja Lambert. Te olette pettynyt ja tämä on mielestäni äh, äh, suuri kohteliaisuus. Kiitoksia, sillä te odotitte niin paljon Alankomaiden puheenjohtajakaudelta. Me vain pyrimme teitä miellyttämään, pyrimme vastaamaan odotuksiin, mutta meillä on vielä muutama päivä aikaa. Ehkä voimme vielä tätä loppuarvosanaa onnistua parantamaan. Eli siihen liittyen te sanoitte, että me lähetämme komission takaisin suunnittelupöydän ääreen. En usko, että näin nyt on, kun puhumme koko tiekartasta ja siitä, mitkä askelmat seuraavina vuosina ovat. Tekninen työ on jo käynnissä. Se on käynnissä myöskin neuvoston tasolla edisehdotukseen itsensä liittyen. Neuvosto on tähän Ehdotuksen siis tarttunut. Muuttuuko se neuvotteluissa? Kyllä tietenkin, näin aina tapahtuu, mutta ei se tarkoita se, että me lähetämme nyt komission takaisin suunnitteluvaiheeseen. Te olette tästä vuodesta 2024 huolissa, en minä ole. Tästähän sovittiin jo meidän ja parlamentin välillä siitä, että kriisiratkaisurahasto pitäisi olla täysin toimintakykyinen ja valmis vuonna 2024. Tuolloin siis totesimme, että tuo on se vuosi, jona pankkiunionin pitäisi olla valmis, ja sehän vaatii muitakin elementtejä. Me olemme tehneet listan niistä asioista, joita vielä tarvitsemme, kuinka pääsemme tähän tilanteeseen, kuinka poliittisesti tasapainoisen ratkaisun löydämme. Tämä on se, mitä me kutsumme tiekartaksi. Sitten lopultakin teidän pettymyksenne verotuksen alla teidän pitäisi antaa meille edes mahdollisuus Kyllä, me olisimme voineet veronkirjovastaisesta direktiivistä ATADsta äh, saada jo viime kuussa neuvostossa sopimuksen aikaan, jos olisimme antaneet kaikessa periksi, mutta äh, ministerit sanoivat, että eivät pidä siitä, eivät pidä tästä, halusivat erilaisista elementistä eroin. Tämä olisi ollut erittäin hienoa, olisi voinut antaa kaiken periksi ja sitten tulla neuvottelusalista ulos ja sanoa, että minulla on tulos, mutta minulla olisi aivan tyhjää täynnä oleva ratkaisu. Me pyrimme luomaan todellisen ratkaisun se, että Euroopan on BEPSin alalla yhä kansainvälinen johtaja. Sääntöjen suhteen olen samaa mieltä teidän kanssanne. Jos säännöt tuottavat äh, päinvastaisia tuloksia kuin on toivottu, sääntöjä pitäisi muuttaa. Mutta tästä epävirallisessa ECOFINin kokouksessa Amsterdamissa keskusteltiin, kuinka Äh, fiskaaliset säännöt nyt toimivat, kuinka esimerkiksi ähm, rakenteellinen alajäämä mm, toimii muihin indikaattoreihin verrattuna. On hyvin vaikeaa poliittisesti vaikuttaa näihin seikkoihin. Meillä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu asiasta ja komissio myöhemmin tänä vuonna tulee antamaan aloitteensa siitä, kuinka tällainen indikaattorijärjestelmä muutettaisiin niin, että me voisimme todellakin luoda ennaltaehkäisevän välineen. Ehkä meidän pitää muuttaa nyt niitä sääntöjä, jotka eivät kunnolla toimi, mutta jos sääntöjä on olemassa, ja jos ne ovat lainsäädäntöä, komissiolla on muodollinen oikeudellinen roolinsa, joka sen täytyy täyttää. Ja sen on tehtävä se mahdollisimman riippumattomasti. Joustoa voidaan käyttää kaikkia muitakin asioita työkalupakissa, mutta se täytyy tehdä tasapuolisella ja reilulla tavalla, mutta olen samaa mieltä, ellette pidä säännöistä, niin muuttakaa ne ja sitten sovaltakaa niitä uudelleen. So it's news this one. Okay. Uh, Marco Valli. Marco Valli seuraavaksi. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ryhmän johtaja Daissa Blumia ja Hollannin valtiovarainministeriä siitä, että hän tuli tänne tänään puhumaan parametin kanssa. Puhuitte tiekartasta, joka on nyt muodissa oleva termi. Niistähän tiekartoista puhutaan paljon tällä hetkellä. Viisi erilaista EU-johtajaa on puhunut siitä ja myös pankkiunioni, sitäkin on puhuttu. Miten pankkiunionin oletetaan vähentävän spekulaatiota. Ongelma se, että tässä on luotu, on, ei ole pankkia, joka vähentää tätä ongelmaa, se vain yksinkertaistaa pääomamarkkinaunionita ja aiheuttaa vain uusia, tai tuo mukanaan uusia rahoitustuotteita, jotka ovat vanhoja portfolioita, joita on pyritty muuttamaan, niin joilla on hienommat nimet vain, jotta ne ovat houkuttelevampia. Tämän suuntaan olette menossa, mitä tulee talletussuojajärjestelmään, niin pankkien riskejä ollaan vähentämässä mutta keskitytte väärin kriteereihin esimerkiksi. Riskinä pidätte valtion laina kysymyksiä, joita voidaan mitata samalla tavoin kuin suurempia riskejä, jotka liittyvät rahoitusspekulaatioihin yleisesti, kuten ne, jotka tulevat kolmannen tason varoista. Oletteko se siis todellakin menossa kansan tahdon suuntaan vai pankkien tahdon ja lobbareiden tahdon mukaan. Minusta olette menossa tähän jälkimmäiseen suuntaan. Veronvälttelyn neutralisointi on sanottu, että on tiettyjä maita. Sillä mailla on siis kantoja, jotka eivät ole samanlaisia kuin parlamentin ja komission. Voisitteko nimetä, mitkä nämä maat ovat? Se sanotaan, että Alankomaat puoltaa, mutta jotkut maat vastustavat selvästi ja sitten tiekartta ja viiden EU-johtajan raportti. No Brexit-keskusteluun lisäksi nyt on tiekartta, joka liittyy euroalueen budjetin Fiskalikapasiteettiin, Ette ole puhuneet tästä, mutta me pitää selittää ihmisiä, mitä tämä tarkoittaa. Euroalueellahan meillä on ongelma, joka on, että yhdellä on ylijäämää, nimittäin pääsessä Saksaa. Se, siellä kerääntyy ylijäämää, mikä tuhoaa sisämarkkinat, ja haluaisin tietää, Tämä on fiskaalipaisteetti, mitä se sitten ja puheenjohtaja keskeyttää puhujan. Those are quite difficult questions for me, uh, ne ovat melkoisen vaikeita kysymyksiä, edustaja Valli. En ole, nimittäin siksi, että en ole varma, että ymmärsin ne oikein. Te sanoit, että pankkiunioni johtaa uudenlaisiin rahoitustuotteisiin, joilla on vain kauniimmat nimet. En tiedä, mihin tuotteisiin nyt viittaatte tässä. Not the oh, okay. Pääomamarkkinaunionia tarkoitin. Um. Aha. Lopultakin teidän kysymyksenne on siis se, kuuntelemmeko me vain pankkien lobbareita vai kansalaisia. Kansalaisia kiinnostaa uskoakseni se, että pankit ovat turvallisia, että he voivat luottaa pankkeihin, ja ettei heidän tarvitse vähän väliä veronmaksajina pelastaa pankkeja hyvin suurin kuluin. Valtavat valtionvelat ovat johtaneet Euroopassa siihen, että pankkia on jouduttu pelastamaan ja siksi on mielestäni erittäin tarpeen tarkastella pankkisektorilla piileviä riskejä ja siksi on järkevää asteittain puuttua näihin riskeihin kohtuullisella tavalla, varmistaa se, että pankit ovat terveitä ja vahvoja ja pystyvät kattamaan omat riskinsä ja pystyvät harjoittamaan liiketoimintaa sekä yksityisten ihmisten että yritysten kanssa. Näin meidän tulisi mielestäni toimia. Ja päätänkin tähän. EDIS, talletussuojajärjestelmä. Te kysyitte sitä, mitkä maat ovat vastaan. En koskaan kerro, mitkä maat ovat puolesta tai vastaan puheenjohtajan kannalta loppujen lopuksi ainut tärkeä asia on se, että saamme aikaan mahdollisimman vahvan ja tehokkaan sopimuksen. Nyt me olemme neuvotteluprosessissa, pyrimme saattamaan kaikki maat yhteen sopimuksen taakse. Sitten viittasitte siihen, että Saksa on suuri ylijäämä. Kyseessä ei ole muuten ainut maa, jolla on suuri ylijäämä. Kiitokset vain. Mutta tämä fiskaalinen kapasiteetti, en kyllä ymmärrä teidän kysymystäni, joten on hyvin vaikea siihen vastata. You can, uh, posso just send something okay. written. No, no, we have concluded uh, ah, okay, your okay, time. And... Aika nyt päättyy eteenpäin. Bernard Monod. Arvoisa ministeri Alko, Alankomaiden valtiovarainministeri haluaisin puhua Euroopan talouspolitiikan ohjauksesta, julkisesta taloudesta teidän maassanne ja minun maassani. Minun hiukan suututtaa tämä julkilausumana, jonka esitette, esititte eh, mediassa. Annoitte haastelun Figaro-lehdelle teistä Bryssel on liian löysä parin suhteen ja EU ei tee oikein, koska ei noudata budjettikuuria Ranskan kohdalla, mitä tulee vakaussopimuksen, ja niin erityisesti tämä kolmen prosentin vaje suhteessa BKT. -hän joka on yrittänyt saada varoja Googlelta, jotka on harjoittanut veropetoksia. Vuosia näin on ollut Googlen kohdalla. Sama koskee teidän maatanne ja Irlantia. Ne, se, ne eivät maksaa veroja, harjoittavat aggressiivista verosuunnitelmaa, mutta Ranska ei ole ainoa, joka joutuu tällaisen hallituksen toiminnan uhriksi ja Google ei ole ainoa yritys, joka tästä hyötyy. Joka vuosi sadat miljardit verotulot menetetään teidän kumppanimaissanne ja Ranskassa tämä edustaa 30-40 miljardia vuodessa iso osa BKTstä. Me investoinnit, jotka kulkevat teidän maiden kautta, tulevat muista kansallisista talouksista teidän maanne kautta ja halusin muistuttaa, että te halusitte löytää kasvun tarvittavat investoinnit ja kuinka vaikea on rahoittaa pk-yrityksiä ja päästä eteenpäin julmasta säästöajasta. Ja sillä ajoin monikansalliset yritykset ansaitsevat voittoja epärehellisin keinoin teidän maassa. Kuinka te uskallatte antaa oppitunteja Ranskalle, kun teidän oma hallituksenne ja eri hallitukset siellä ovat osallistuneet julkistaloutemme köyhtymiseen vuosikymmenen ajan? Meillä voisi olla terve ja valtion talous, jos ei kierrettäisi tällä tavalla veroja. Itse asiassa meidän budjettivajemme olisi vain 1,5 prosenttia vähemmän, jos tällaista verokiertoteollisuutta ei ole olisi vielä pahempaa Ranskassa monikaiset yritykset eivät maksa ja äh, sitten te haluatte, että me harjoitamme säästöpolitiikkaa. Voisitteko vielä selittää, minkä takia meidän pitäisi kuunnella poliittista johtajaa maasta, joka osallistuu vakaviin verorikoksiin rikoksiin suorastaan. Kiitoksia vastauksistanne. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti ensinnäkin minun kommentit tulevat komission rooliin näissä sopimuksissa liittyvät hyvin vähän Ranskaan. En kommentoinut Ranskaa, sillä en kommentoinut yksittäisiä päätöksiä. Ranska sai tiettyjä lisävuosia, jotta se vähentäisi alijäämäänsä, ja ne, siihen voi olla hyviä objektiivisia syitä. Useat maat äh, EU-ssa ovat saaneet lisävuosia, jotta voisivat käsitellä alijäämiään ja noudattaa sopimusta. Ja tämä on ihan ok, niin kauan kun se tehdään selvästi ja avoimesti ja siinä on selvät tavoitteet. Ja tässä oli ovat kommenttini ydin. Mitä tulee veronvälttelyyn? Kyllä, sitä tapahtuu. Tiedämme sen, kaikki tiedämme sen. Olemme sanonut aikaisemmin, jos Alankomaat on ollut osa ongelmaa tähän asti, ja oletan, että näin on ollut, olemme olleet, no nyt meidän pitäisi olla osa ratkaisua. Ja se on minun asenteeni, pääjohtajana, mutta myös valtiovarainministerinä. Verojärjestelmämme ovat salineet sen, että kansalliset yhtiöt ovat vältelleet veroja, eivät ainoastaan alankomaiden välityksellä. No, jos olisi ollut selvät säännöt, ne olisivat käyttäneet eri reittejä ja on monia kansainvälisiä reittejä ja tapoja. Monet maat ovat tässä mukana. Aina tapa tässä toimia on, että on kansainväliset normit, panna täytäntöön sääntöjä ympäri Eurooppaa. Ja tätä me juuri teemme. Ja jos tämä vaatii sitä, että muutetaan lainsäädäntöä teidän maassanne tai minun maassani, sitten niin tehdään. Ja näin tulemme tekemään. Jo tänä vuonna muutamme esimerkiksi lainsäädäntöä, joka koskee innovointilaatikkoa, joka on yksi välineistä, joka tekee alkomaista houkuttelevan maan monille kansallisille yhtiöille. Nyt on sitten kansallinen normi, jota aiotaan panna täytäntöön. Se on tapa päästä eteenpäin että on selvät kansainväliset normit, standardit, panna ne täytäntöön eurooppalaisissa kehyksissä ja sitten että on kansallinen lainsäädäntö, jolla voidaan pysäyttää tämä lopussa. Ja olen tähän hyvin motivoitunut. Thank you, uh, Mr. Zarianopoulos. Edustaja Zarianopoulos. Kiitoksia. Minun kysymykseni liittyy Kreikan tilanteeseen, mutta tämä liittyy myöskin työntekijöiden liikkeeseen Ranskassa ja muissa maissa. Komissio sanoo, että tarkastelee kilpailukykyyn perustuvia yhtenäisiä sääntöjä palkoista ympäri Euroopan. Te kiittelitte herra Tsiprasia ja uudistuksia, joita hän on toimeenpannut, mutta – ihmiset eivät häntä kyllä kiitä, sillä eläkkeet ja palkat ovat laskeneet. Tämä on nyt 13 tapa ja kerta ja ää, paljon omaisuuksia ovat pankit ää, ottaneet haltuunsa. Sekä te että hallitukset ää, ovat hyvin avokätisiä erilaisten etuoikeuksien ja verohelpotusten suhteen, joita monikansallisille yrityksille myönnetään. Ja nyt ollaan pian tekemässä uusi arvio tilanteesta ja ihmiset ovat Kreikassa hyvin peloissaan, kun joka ikinen kierros pahentaa heidän tilannettaan. Meillä on kysymys, kun te olette keskustelleet nykyhallituksen kanssa työllisyyspaketista, mitä mieltä olette sitä, että Sirisa hallituksen kanssa tehtyyn sopimukseen on otettu äh, mukaan parhaita käytänteitä? Tarkoittaako tämä massalomautuksia nyt kun on todettu, että maassa on 25 prosentin työttömyys ja että nämä toimet eivät ole lainkaan auttaneet työttömyyttä. 13 ja 14 vuodessa ollaan kumoamassa. Tästä ollaan puhuttu lehdistössä. Olen, olen melkein lopettanut puheenjohtaja. Meillä tulee olemaan jonkinlainen muuttumaton palkka tämän jälkeen puhuja keskeytetään. No, tässä tuli paljon kysymyksiä. You had very specific questions and... Niin, teillä oli hyvin tarkkoja kysymyksiä. No mennyt tarkkoja kysy- vastauksia sillä, mitä tulee tähän työmarkkinauudistukseen No siellä keskustelu vasta alkanut ja sitten kun lopussa kaikki on saatu jälkeelle, niin toimivat ja Kreikan kollega tiedottavat muita ministereitä euroryhmässä, joten en voi antaa tarkkaa tai tarkkoja vastauksia, joita pyysitte. Thank you, Gunnar Ockmark. Kiitoksia, Gunnar Högmark. Th- thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin ottaa esille kysymyksen yleisestä taloudellisesta ilmastosta. Minulla on sellainen pieni tuntemus tässä tavallaan ilmaisen turhautumista. Meidän pitäisi keskustella paljon enemmän instituutioista muutoksista ja rakenteista muutoksista, kun nähdään rakenteellisia ongelmia – me perustamme uuden komitean tai päätöksentekofoorumin tai jonkun tiekartan, niin kuin tekin sanoitte, tai joskus korvaamme vanhoja sääntöjä, joita emme noudata, noudata uusilla säännöillä. Toivotaan sitten, että niitä jotenkin noudattaisiin, mutta perusongelmat pysyvät paikallaan. Jos katsotaan Euroopan taloutta vuodesta 2007 asti, suorat ulkomaiset investoinnit ovat puolittuneet suurin piirtein riippuen siitä, mitä vuotta tarkastelee, mutta tämä on tämä kokonaiskuva, kun taas muilla maailman alueilla ne ovat lisääntyneet, USAssa kaksinkertaistuneet. Meillä on investointikuilu ja se seikka, että EU:ssa on 10-15 prosenttia korkeampi verotaakka kuin missään muu, muussa kilpailevassa taloudessa tai alueella. Mitä haluaisitte, että me tekisimme? jotta saisimme tällaisen suunnitelman rakenteellisista muutoksista ja käyttäisimme tarmoamme siihen, että muuttaisimme perusedellytyksiä, ennakkoedellytyksiä talous, eikä puhuttaisi vain lempiaiheistamme, miten muutetaan toimielimiä EU-ssa, koska mikään näistä muutoksista ei mitenkään automaattisesti vaikuta sitten äh, todellisiin äh, rakenteellisiin muutoksiin. Joten mitä aiotte tehdä, että keskustellaan Euroopan taloudesta eikä vain Euroopan unionin toimielimistä? Kiitoksia. Um, thank you very much. Kiitoksia. Minun mielestäni olette todella oikeassa. Meillä on tapana käyttää paljonkin aikaa institutionaalisiin kysymyksiin. Ja minä uskonkin, että rakenteelliset uudistukset ovat vieläkin ihan kiv- avaintoiminta, että voidaan parantaa tuottavaa toimintaa Euroopassa ja saavuttaa suurempi kasvun taso. Me emme voi hyväksyä tämän hetkistä erittäin hidasta kasvua. Jos tarkastellaan työttömyystasoja, paras tapa eteenpäin on käyttää tilaisuuksia, joita vieläkin näen ja syventää sisämarkkinoita, luoda enemmän sijoitusmahdollisuuksia eri markkinoilla. Ja tämän takia myös minun pääministeri yhdessä puheenjohtaja Junckerin kanssa kirjoitti artikkelin äh, Financial Times-lehteen, jossa vetosivat vahvasti sen puolesta, että olisi selkeä sitoumus siihen, että viedään sisämarkkinat loppuun paljon potentiaalista kasvua tähän liittyy ja minun on kyllä vaikea ymmärtää, miksi olemme korostaneet tätä asiaa niin vähän. Jos muistatte, silloin kun Junckerin suunnitelma esitettiin, siinä oli kolme pilaria. Kolmas oli siitä, että luodaan enemmän sijoitusmahdollisuuksia, tehdään rakenteellisia uudistuksia markkinoilla niin, että investoinnit palaisivat Eurooppaan. Liian vähän edistystä tässä on saatu aikaan. Sama pätee aihetta, jonka mainitsitte, korkea verotus. Jos tarkastellaan, miten työmarkkinamme toimivat, tietysti meillä on vahva sosiaalinen malli täällä Euroopassa, ja minä sosiaalidemokraatin arvostan sitä kovasti, mutta sen kustannukset painavat aivan erityisesti vähemmän kannattavaa osaa työmarkkinoita, mitä me tarvitsemme verouudistukset, voimme vähentää verokilaa tässä osassa työmarkkinoita, jotta ihmisiä helpommin voidaan työllistää ja saada heidät takaisin aktiiviseen työelämään. Nämä ovat huomattavia uudistuksia, joita tarvitaan kaikissa e- Euroopan maissa. Palvelusektori monissa maissa. Me on vieläkin varsin säänneltyä ja suojeltua. Meillä on tuhansia ja tuhansia ammatteja, ammatteja, jotka ovat suljettuja sellaisia, niihin on vaikea päästä. On äärimmäisen vaikeaa nuorisolle alkaa, nuorille alkaa omaa yritystä monissa maissa. On paljon sääntelyä, byrokratiaa, kyllä. Olen täysin samalla teidän kanssanne Tämä on vaikeaa, rakenteelliset uudistukset eivät useinkaan ole suosittuja ja me kaikki yritämme tietysti voittaa seuraavat vaalitkin, mutta jos emme tartu härkää saarvista, olen varma, että talous pysyy todella hitaassa tahdissa niin kuin se nytkin on ja mahdollisuus voittaa seuraavat vaalit tulevat, tulee olemaan varsin heikko. Thank you, Paul Tang. Kiitoksia, Paul Tang. Um. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä tällä viikolla Toivottavasti saadaan päätökseen ja komission ehdotus. Olin skeptinen sen suhteen, mutta olemme edistyneet voimakkaasti ja toivon, että saamme keskiviikkona sano puhuja päätöksen tämä. Ja toivomme, että tätä on parannettava ehdotusta entisestään. Nyt pitää saada rajat ylittäviin transaktioihin järjestystä, kun on ollut kaaosta kysymykseni liittyy verovälttelyongelmaan. Euroopan parlamentti on hyväksynyt Joko Bajetsin raportin, jonka osoittaa, että huolimatta huomattavista potista eroista voidaan sopia systeemisestä lähestymistavasta verovälttelyä vastaan. Olette kohdanneet näitä eroja, voitteko puhua niistä lisää, sillä olen huolissani siitä, että jäsenvaltiot sanovat kyllä, mutta, mutta tekevät toisin kokouksissa, niin sillä olen lukenut, että Irlanti vastustaa ehdotettuja muutoksia CFCssä ja Schäuble on uhkailut paketin leikkaamista muun muassa. Nämä ovat vain uutispätkiä, jotka olen nähnyt, mutta voisitteko kertoa lisää näistä vaikeuksista, joita kohtaatte? Um, I, it would make... Minun elämästäni tulee vaikeaa, jos menen eri kantoihin ja eri yksityiskohtiin liiaksi. Minä olen sitoutunut siihen, että paketti pysyy uskottavana ja vahvana aivan loppuun asti. En halua tulla neuvottelusalista vesitetyn version kanssa ja menettää uskottavuutta näin. Kaikissa maissamme meillä on valtava julkinen väittely käynnissä veronkierron suhteen ja sen suhteen, kuinka epäreilua ja tuhoisaa veronkierto on maillemme. Ja nämä asiat täytyy kohdata kaikki ECOFINin valtiovarainministerit joutuvat tämän todellisuuden kohtaamaan ja pysäyttää veronkierron. Jos me haluamme, että kansalaiset ja yritykset maksavat veroja, sen täytyy tapahtua reilusti. Kaikkien täytyy maksaa veroja ja tämä vaatii vahvaa, vahvoja eurooppalaisia standardeja. Meillä oli Ecofinissa viime kuussa suljetuin ovin keskustelu. En tiedä, saatteko se seurata, mutta tämä antaisi hiukan lisätietoa eri kannoista ja mielipiteistä. Kiitos. Kiitoksia Mielestäni tämä on ollut kes- todella kiinnostava keskustelu. Tässä käytiin läpi joitakin ky- avainkysymyksiä. Se, mitä sanoitte lopussa, oli tärkeä ja mistä myös alussa puhuitte, miten te- tehdään verosääntömme yksinkertaisemmiksi. Tästähän, tähän pitäisi todellakin keskittyä mutta suoraan sanottuna ei ole nähnyt mitään erityiskohtelua Ranskan suhteen. Tämä, tätä päätöstä on varsin vaikea kiistää. Keskitytään nyt faktoihin. Se on rakentavampaa toimintaa, mutta kuitenkin kiitän vielä kovasti teidän tekemästänne työstä, jota olette tehnyt. Ja vielä tähän viimeiseen kysymykseen, kun otetaan huomioon jos saatte yksinäisen aikaa verokysymyksissä, niin huomaan kyllä, että puheenjohtajavaltio on vahvasti pyrkinyt viemään näitä asioita eteenpäin ja olemme tästä tyytyväisiä ja kunnioitamme sitä tietenkin. Meidän verosuunnitelmat ovat vieläkin kunnianhimoisempia ja me olemme kertoneet, että uusia haasteita on myös EUn edessä, jotta voidaan johdonmukaisesti vahvasti puuttua veronkiertoon jatkossakin. Kiitoksia teille ja Odotamme mielenkiinnolla sitten seuraavaa ECOFIN huippukokouksen tulosta ja edelleenkin meillä tulee olemaan tietysti hyvää yhteistyötä meidän keskemme. Kiitoksia. Okay. Point six of the agenda agreement between European Community and the Principality of Monaco providing for... Jatkamme. Esityslistan seuraava kohta. Kuusi neuvoston direktiivissä 2032 ei säädöttä toimijoiden vastaavista toimenpiteistä tehdään Euroopan yhteisön Monakon välisen sopimuksen pöytäkirja. Esittelijä Andres Schwab, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat. euroryhmästä nyt verosopimuksiin, jolla on korkea relevanssi jäsenvaltioille. Nyt kyse on Euroopan unionin ja Monakon sopimuksesta Kolme siis neuvoston direktiivi, joka liittyy näihin finanssitilitietoihin puheenjohtaja, kuten te ja kollegat tiedätte, EU on solminut Monakon kanssa sopimuksen automaattisesta tietojen vaihdosta, til, finanssitilitietoista. Tavoitteena on verovälttelyä vähentää. Ja nyt sitten tämä verosopimus päättää tähän mikro, pieneen maahan. Tämä on jatkoa näille mietinnöille, joita olemme tehneet Liechtensteinin ja muiden maiden kanssa. Ja tässä on nyt sitten kyse vain toistosta. Tätä olemme tehneet menestyksekkäästi jo muillakin aloilla muiden maiden kanssa ja muiden esittelyiden kanssa. 22. helmikuuta teksti parafoitiin. Se pitäisi allekirjoittaa ennen kisataukoa vielä, kun neuvosto on sen hyväksynyt. Tammikuusta 2017 lähtien vaihdetaan sitten EUn ja Monacon välillä tietoja näistä finanssitilitiedoista. Ja näin ollen vuodesta 2018 asukkaiden tietoja jaetaan automaattisesti. Tässä siis päivitetään vuoden 2004 sopimusta. Sama vuosi, kun minut valittiin parlamenttiin, on hienoa, että tässä nyt voidaan päivittää jotakin. Ja silloin sopimus, silloin sovittiin, että Monaco soveltaa säästön tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä. Nyt sitten sopimusta pitää päivittää, sillä 2014 tuli DAC 2, eli hallinnosta yhteistyötä koskeva direktiivin muutos. Ja tässä on taustalla myös OECDn globaalit standardit finanssitietojen automaattisesta vaihdosta. Pidän tätä sopimusta hyvänä, niin kuin muitakin sopimuksia. Sveitsin, Andorran, San Marino ja Liechtensteinin kanssa oli siis jo sopimuksia. Tämä on nyt myös askel, toinen askel Euroopassa, että kaikki maat ja valtiot saadaan vero petoksen vastaiseen taisteluun, tietojen vaihtoa. Tietojen vaihto viranomaisten välillä helpottuu nyt sitten, kun pyritään vähentämään tätä petoksellista toimintaa. Tavoitteena on, ettei, tällä, ettei omaisuutta voi enää piilotteella eri maissa. Haluan varmastikin mahdollisimman pian ratifioida tämän sopimuksen kaikki tässä siis artiklan 50 sääntöjen noudatettiin helpotettua menettelyä. Tämän takia voimme tämän hyväksyä nopeutetusti, mutta muistutan puheenjohtaja, etten nyt halua, että tässä tarkistukset olisi mahdollista lisätä perusteluihin. Minusta on järjetöntä puheenjohtaja, miksi silloin aikaisemmissa sopimuksissa tämä sallittiin, tämä toiminta ei ole järkevää käyttää yksinkertaistettua menettelyä tällä tavoin. Minusta tämä on poliittisesti epäloogista, mutta myös menettelysti älyttöntä sen takia minä en tee näin, vaan yksinkertaistettu menettely, no käytän sitä sellaisenaan. Ja totta kai on hyvä, jos ne kollegat, joilla on kommentteja tähän, voivat ne esittää minulle Kiitoksia huomista. Thank you. Um... Kiitoksia. ST-ryhmästä Pervans Peres. Euh, euh, Puheenjohtaja täytyy pyytää anteeksi varjastamme puolesta. Kollega Kofod on äänestämässä teollisuusasian valiokunnassa. Hän haluaa onnitella Alexander Swabia tästä läpimurrosta yhteistyössä Monakon ruhtinaskunnan kanssa. Hän sanoi, että tämä on yksinkertaistettu menettely. Näin on jo tehty sopimuksenkin muiden kanssa, Liechtenstein, Andorra, Sveitsi, San Marino ja kaikki tässä sujuu ihan siihen suuntaan kuin haluammekin mitä tulee vaihtoon, enkä usko, että meidän on, ryhmänne on mikään ongelma siinä vaiheessa, kun me tästä, me tästä äänestämme. Thank you, Sander Kiitoksia Sander Luns. And thanks also. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia esittelijälle. Kuten muutkin samantyyppiset, tämä teksti on erittäin tervetullut. Se estää kaksien eri standardien käyttämistä tulevaisuudessa ja me tuemme todellakin tätä työtä. Kiitoksia. Oui, juste rapidement pour remercier Andreas. Lyhyesti haluan kiittää Andreasta hänen työstään. Hänen kantansa meille sopivia. Ja mitä nyt tulee Monakon, niin meidän pitäisi varmasti käydä tuolla alueella, että voimme tarkistaa paikan päällä, että näitä sääntöjä siellä sovelletaan. Miguel Viegas. Sim, também não, não a acrescentar. Kiitoksia. Tähän ei ole paljon lisättävää. Samantyyppisiä mietintöjä olemme hyväksyneet tällä alalla ja mielestäni tämä on nyt ähm, edistystä oikeaan suuntaan. Ei muuta lisättävää. Kiitos. Kiitoksia sitten Barbara. Kaapel ei ole paikalla. Esittelijä, haluaisitteko te kommentoida vielä? Esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Periaatteessa tässä nyt on sanottu kaikki. Tämä on yksinkertaistettu menettely sen takia, ei nyt tarvitse tässä enää puhua sen pidempään, mutta ydinongelma, joka tällä alalla on, on kysymys siitä, että miten voimme onnistua, että jäsenvaltioiset veroviranomaiset saadaan syvennetysti mukaan tähän yhteistyöhön. Pakottaahan emme ketään voi, emmekä myöskään Panama tutkintavaliokunnan työn myötä. No, kysymys kuuluu, että miten voimme tehokkaasti toimia näillä aloilla jossa jäsenvaltiot haluavat käyttää toimivaltaansa. Tässä pitää päästä sopuun, mutta myös sitä tehokasta yhteistyötä pitää pohtia, että mitä mahdollisuuksia meillä on sitten parantaa tätä veroviranomaisten yhteistyötä. Minusta tämä sopimus on tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta valiokunta sen pitää jatkaa pohdintoja siitä, miten jäsenvaltion yhteistyö voi toimia tehokkaasti, mutta olen varma, että useimmat kollegat täällä ovat samaa mieltä näistä kannoistani, joten sen takia tässä mietinnössä on varmasti kannoissa on suurempia ongelmia. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tästä. Ja aikaraja umpeutuu tänään. Esitään minkälaisia vastalauseita tämä asia voidaan sitten pitää nyt hyväksyttynä ja tästä äänestetään kesäkuun toinen päivä täysistunnossa. Kiitoksia. Nyt sitten kohtaan seitsemän. Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista. Käsittelemme mietintöluonnosta. Herra Ludvigsson, esittelen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tack för ordet, herr ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkamme työtämme komission vihreän kirjan, kirjan parissa liittyen rahoituspalveluihin ja yrityksiin. Tämä vihreä kirja on mielenkiintoinen. Se käsittelee uutta tapaa luoda dynaamisempaa lainsäädäntöä. Haluaisin jälleen kerran korostaa sitä, että että me pyrimme tämän työn tekemään mahdollisimman yhdessä yhteistyön myötä me haluamme kiinnittää huomiomme tiettyihin asioihin, jotka ovat tulleet esiin. Teen parhaani myöskin jatkaakseni keskustelua varjoesittelijöiden kanssa niin, että työ on mahdollisimman rakentavaa. Mietintöluonnos jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen sisältää yleisiä huomioita, toinen keskittyy siihen, mitä voisimme tehdä ja mitä meidän pitäisi tehdä lyhyellä aikavälillä, ja kolmas osa keskittyy pitkän aikavälin näkökulmiin. Haluaisin perusperiaatteena todeta, että on hyvin tärkeää ottaa huomioon se, että lähestulkoon ympäri kentän meillä on vielä valtavasti tekemistä tiedonkeruun ja analyysin alalla. Komission kapasiteettia pitäisi kasvattaa näissä asioissa. Monet ajatukset vihreässä kirjassa ovat vielä hiukan epämääräisiä. Me tarvitsemme paljon enemmän empiiristä tietoa, että voimme varmistaa sen, että voimme päästä hyvällä tavalla täsmällisempään sitovampaan lainsäädäntöön. Haluaisin tässä keskittyä viiteen asiaan tänään. Uskoakseni meille olisi tärkeää siirtyä melkoisen nopeasti ähm, kourin tuntuviin toimiin. Ensinnäkin, jos haluamme vastustaa ähm, asunpaikkaan perustuvaa syrjintää sisämarkkinoilla, tällä hetkellä kuluttaja aivan liian usein joutuu toiminnan suppeilla kansallisilla markkinoilla sen sijaan, että pääsisi laajemmille eurooppalaisille markkinoille. Tämä on huono asia kuluttajille, eikä tämä ole eurooppalaisille markkinoillekaan hyvä asia. Siksi meidän pitäisi pitäytyä yleisessä ehdotuksesta siinä, että kaikki maan rajoitteet, jotka ovat turhia, purettaisiin ja meidän pitää löytää vaihtoehtoja jotka nimenomaan keskittyvät eh, finanssirahoitussektoriin. Toisekseen meidän pitää tarkastella sisämarkkinoiden terveyttä ja hyvää toimintaa niin, että kuluttajilla olisi syytä ja mahdollisuus vertailla hintaa ja laatua näitä molempia seikkoja hyödykkeiden osalta, sillä muutoin markkinamekanismit eivät toimi niin kuin niiden pitäisi toimia. Mitä sitten tulee hinnan ja laadun vertailuun, meillä on melkoisen paljon alueellisia ja paikallisia mahdollisuuksia, mutta tämä ei riitä yhtenäismarkkinoille. Me tarvitsemme jotakin, joka menee vielä pidemmälle. Meillä täytyy olla paremmin rakennettu, käyttäjäystävällisempi, parempi portaali Euroopan unionin tasolla, joka tekee esimerkiksi mahdolliseksi vertailla laatua ja hintoja ympäri markkinoita. En nyt mene siihen, kuinka tämä toteutetaan, mutta olen vakuuttunut sitä, että jotain tämän tyyppistä täytyy saada toteutettua. Siksi pyytäisin toimintasuunnitelmaa komissiolta, jotta he voisivat selventää, kuinka tämä toteutettaisiin. Ehkäpä maksu direktiivi voitaisiin käyttää jonkinlaisena referenssinä siinä, kuinka toteuttaisimme tämän. Tämän lisäksi käsittelemme sitä, kuinka voisimme kehittää markkinoita positiivisempaan suuntaan tulevaisuudessa. Meidän pitäisi olla markkinat, joilla on mahdollisuus tunnistautua helpommin rajat ylittävästi. tarvitsemme tässä yhteydessä sekä komissiota että jäsenmaita. Molempien täytyy olla mukana tukemassa asetusta. Meillä pitäisi olla myöskin uutta lainsäädäntöä rahanpesuun liittyen. Se pitää ottaa mukaan. Meidän pitäisi voida yhdistää turvallisuusvaatimukset toisaalta ystävällisempiin menettelyihin kuluttajille. Neljänneksen komission tulee toteuttaa kattava analyysi kaikista mahdollisista harhaanjohtavista johtavista tiedoista, joihin kuluttaja saattaa törmätä valuutan vaihdon alalla. Kun valuutanvaihto on kallista tai on vaikea saada tietoa, tämä muuttuu suureksi esteeksi kuluttajille, vetoisinkin komissioon, että se toimisi. Kuluttajien täytyy todellisessa elämässä voida ymmärtää, mikä tilanne markkinoilla on ja hänen täytyy voida kontrolloida sitä itse viidekseksi. Me emme saa unohtaa tarjontapuolta. Meidän täytyy varmistaa se, että jopa kaikkein pienemmät yritykset voivat helposti päästä toimimaan läpi sisämarkkinoiden. Tässä on useita mahdollisuuksia. Meillä voisi olla esimerkiksi koordinoitu kansallisten yhteyspisteiden verkosto yhden luukun pisteiden niin kutsutusti. Näin voisimme tarjota ohjausta niille toimijoille, jotka haluavat kansallisen toiminnan sijasta toimia ympäri Euroopan. Tässä oli muutamia esimerkkejä siitä, mitä meidän pitäisi saada toteutettua. Minä odotan, että vihreä kirja on myöskin monien muiden aloitteiden lähde. Tämä on siis vain yhden pitkän prosessin alku. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä mietintöluonnoksen parissa ja toivottavasti lopulta saamme aikaan selkeän mietinnön, joka voi äh, nauttia laajaa poliittista tukea. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Danuta Hübner EPPstä. Kiitoksia Korvan Alan Kadekia, joka ei pääse tänään paikalle ja puhun hänen pyynnöstään. Hänen puolestaan haluaisin alussa sanoa, että meistä on, tämä on todella hyvä mietintö, jota Ludvigs on esittänyt ja Alan on vakuuttunut siitä, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä, jotta voidaan tehdä vahvaa ehdotus vähittäisrahoituspalveluista, kun keskustelu alkaa Euroopan markkinoilla. Tämä sopii hyvin yhteen komission tavoitteen kanssa, että saataisiin aikaan digitaaliset sisämarkkinat, mutta myös pääomamarkkinaunioni liittyy tähän ja haluaisin muistuttaa siitä, että vähittäisrahoituspalvelut ovat olleet lainsäädännön muutosten kohteena viime vuosina. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa se, että kaikkia täytäntöön pannaan kunnolla ennen kuin mitään uutta lainsäädäntöä laaditaan. On myös tärkeää identifioida todellinen vaikutus, joka syntyy eri sääntelystä koskien vähittäisrahoitusmarkkinoita. Ja tähän missä on tehty, olen samaa mieltä kanssa siitä, että täytyy lisätä tiedonkeruuta aiheesta. Euroopan vähittäisrahoituspalvelun markkinat edustavat valtavaa potentiaalia kuluttajille, yrityksille, pk-yrityksille, erityisesti sitä startup-yrityksille, aloittaville yrityksille, ja olemme jo nyt nähneet, miten digitointi vaikuttaa eri sektoreihin, ja fintekin rooli on tässä prosessissa tärkeä. Kun avataan vähittäisrahoitusmarkkinat suuremmalle kilpailulle, näin se vaikuttaa myönteisesti, vähentää hintoja, lisää valinnanvaraa tuotteissa, mutta johtaa myös innovointiin. Ei myöskään pidä unohtaa sitä, että esteitä rajat ylittävään toimintaan tällä saralla on edelleenkin huomattava määrä. Ja tässä me puhumme erilaisista sosiaalisista, sosiaalimaksuista, verotuskysymyksistä, erilaisista lainsäädännöistä, sopimuslainsäädännöistä, eri kielistä ja niin edelleen. Digitointi yksin ei riitä voittamaan näitä tämänhetkisiä ongelmia niin kauan kuin edessä on näin suurta monimuotoisuutta. Meidän kykymme tällä saralla tulee olemaan rajallista. Minä myös ehdotan niin kuin Alankin, että ei valittaisi tällaista yksi koko kaikille tässä, näillä markkinoilla. On erilaisia toimijoita, eri sektoreita, niillä kaikilla on omat erityispiirteensä. Ja PK-yritykset aivan edes, erityisesti saavat eteensä huomattavia esteitä. Niillä on erityistarpeita ja Euroopan vähittäisrahoituspalveluiden pitää sallia se, että nämä yritykset saavat paremmin rahoitusta. Pitäisi säännöillä helpottaa rätyttävää toimintaa pk-yrityksille. Nehän välittävät myös vähittäisrahoituspalveluita. Haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen, että on välttämätöntä tarjota Euroopan kansalaisille taloudellista suojelua. Samoin pitäisi suojella heidän henkilökohtaisia tietojaan ja heidän oikeuksiaan ihan kaikkialla Euroopassa. Ja tässä yhteydessä on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot täytäntöön panevat kansallisia ja taltustakusuojajärjestelmien nämä markkinat voivat äh, noudattaa EU-lainsäädäntöä ja kansallista lainsäädäntöä tietosuojakysymyksissä. Se on tärkeää. Ja tässä elektroninen tunnistaminen on mahdollista vain, jos sääntöjä noudatetaan. Mitä tulee kuluttajatakeisiin, kiistakysymyksissä. Tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa, mutta ei pidä unohtaa sitä, että kuluttajan luottamus on olennaista ja kunnollinen kuluttajansuojajärjestelmä on aivan ehdoton välttämättömyys. Esittelijän ehdotuksessa kuvataan prioriteettikysymyksiä. Tämä on mielenkiintoista luettavaa. Tässä verrataan tällaiseen yhteiseen tietopisteeseen ja peru, peru, rahanpesun vastaiseen lainsäädäntöön, että kaikkia pitää edistää. Haluaisin vain kiinnittää huomionne siihen, kuinka tärkeää on tehdä työtä investointien parissa. Ei pidä unohtaa sitä, että Euroopan kansalaiset ovat myös potentiaalia sijoittajia. Meidän pitää edistää innovointia luomalla kannustimia yrityksille innovoida eri sektoreilla. On myös välttämätöntä tutkia mm, sitä, voitaisiin luoda tällaisia yleiseurooppalaisia rahoitustuotteita. Paljon työtä edessä, se on selvä asia, mutta meidän pitää pystyä tarttumaan tilanteeseen oikeassa ajassa ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kollegoiden kanssa muista ryhmistä, jotta voimme saada aikaan kunnianhimoisen kannan Euroopan parlamentista Tarvitaan vahva viesti kuluttajan suuntaan, mutta myös sijoittajille, yrityksille ja pk-yrityksille. Euroopan vähittäisrahoituspalveluiden täytyy toimia yhtäläisessä mahdollisuuksia ja pyrkiä myös innovoimaan, mutta pitää olla myös realistisia, kun on näitä voitettavia esteitä vielä, niin kun näihin tavoitteisiin päästään. Siihen menee aikaa. Kiitos Suomesta. Thank you for this year, Sander Kiitoksia, Sander Loon. Kiitos puheenjohtaja Korvaan kollegan Ashley Foxin, joka ei oletettavasti pääse paikalle. Hän pyysi lukemaan lausuntonsa ja puhumaan hänen puolestaan. Herra Fox tukee useita ideoita tässä mietinnössä, erityisesti, että on tärkeää parantaa vähittäisrahoituspalvelujen sisämarkkinoita, että luodaan lisää kilpailua, innovatiivisia tuotteja ja loppujen lopuksi, no siihen tässä on kyse alaisempia hintoja kuluttajille. Hän on samaa mieltä myös siitä, että pitää tukea, kuten edustaja Hybner sanoi, innovatiivisia pk-yrityksiä. Fintech-yritykset ovat myös tärkeitä ja pitää siis vähentää jakelukustannuksia, joka alentaa kuluttajien kustannuksia meistä. Sääntely voi antaa hyvän kehyksen sillä, että teknologiat voivat kasvaa. Herra Fox on tyytyväinen myös siihen, että mietintö mainitsee näiden yhden, näiden yksin yhteen, yhteispisteiden roolin. Paljon työtä tehdään jo tällä tasolla, joten pitäisi tarkastella sitä, että miten voidaan paremmin koordinoida ponnisteluita. Nyt on jo näitä yhteispisteitä, jotka ovat tässä palveludirektiivissä osana Solvit-verkostoa, mikä toimii hyvin, joten pitäisi katsoa, että vältetään työn päällekkäisyyksiä, että olisi tehokkain mahdollinen järjestelmä. Kuitenkin edustaja Fox sanoi muutama huolenaihe liittyen tiettyihin mietinnön osa-alueisiin ensinnäkin. Hän suhtautuu skeptisesti siihen, että mietintöä mietinnössä vaaditaan voimakampia sisämarkkinoita asuntolainoille. Tämä on monimutkainen ala. Pitää arvioida voimakkaasti vaikutusta siis näihin varsin muutoksiin, jotka liittyvät asuntolainoihin tai kiinnelainoihin ennen kuin säännellään lisää. Joten pitää katsoa kokonaisuutta, eikä vain yksityiskohtia. Toinen asia viittaa siihen, että olisi lisää lainsäädäntöaloitteita, jotta päätetään perusteettomat maarajoitukset. Tätä pitää myös käsitellä hyvin varovasti komissio itse panee merkille, että rahoituspalvelun ei pitäisi tulla sisältäksi maanrajoitusdirektiiviin, maantieteellinen sijainti. Hän vaikuttaa asiakkaan riskiprofiiliin, joten edustaja Fox on myös sitä mieltä, että komission pitäisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja sidosryhmien kanssa pohtia, että missä on perusteltua kieltäytyä rahoituspalveluista ja missä näin ei ole. Tähän tarvitaan sel- vennystä. Kaupalliset tekijät voivat vaikuttaa palveluiden kuluihin ja sen myötä hinnat totta kai sitten vaihtelevat maasta toiseen. Sen takia tätä pitäisi tarkastella tapauskohtaisesti. Kolmanneksi. Comparison sites, vertailut, mihin meillä on aikaista ennen kuin lisää tietoa. Ei voida vielä lisätä kuluttajien tietoa tästä, niin kun on lisätietoa. Tämä on käytännön ongelma. tapauksessa ja Fox odottaa jo ino tätä mietintöä ja varjoisestelyn kokousta yhdessä kaikkien kollegoiden kanssa. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Silvi Gular. Thank you. Um... Thank you. I speak on behalf of... Kiitoksia puhemies. Puhun Sofi Intveldin nimissä, en nyt hollanniksi, mutta ainakin englannissa kiitämme esittelemme tyytyväisiä vihreään kirjaan. Uskomme, että todellisiin sisämarkkinoihin myös vähittäisrahoitusalalla ja meistä siihen liittyy valtava, valtavia mahdollisuuksia. Meidän pitää olla kunnianhimoisia, mutta myös toimia riittävän ripeästi. Äh, tilanne etenee valonnopeudessa. Me epäröimme tapahtumat yli ohittavat meidän. Meidän pitää sopeutua. Ei pitäisi olla mitään tabu, tabuja. Yleensä jäsenvaltiot vain puhuvat sisämarkkinoista, mutta käytännössä ovat protektionistisia, mitä tulee omiin pankkeihin ja muihin suuriin yrityksiinsä. Jos jäsenvaltiot pitävät asiat tällä saralla, fintechiä tulee tapahtumaan muualla päin maailmassa. Kansallinen sääntely ja verokohtelu vähittäisrahoitustuotteiden kohdalla muodostaa huomattavan esteen rajat ylittävässä toiminnassa. Tämä on yksi avainkysymyksistä, johon pitää tarttua, vaikkakin tiedämme, että jäsenvaltiot tulevat tätä vastustamaan, mutta se on välttämätön keskustelu, jos haluamme poistaa esteitä sisämarkkinoilla. ALDE tulee tekemään tarkistuksia mietintöön näissä kysymyksissä. Mitä tulee aikataulun, pelkään, että aikataulu parlamentissa ei mahdollista sitä, että meillä me voimme huomattavasti vaikuttaa, tärkeästi vaikuttaa komission ehdotukseen. Konsultaation tulokset esitetään tämän kuun lopussa. Toimintasuunnitelma piti saada syyskuussa, mutta nyt näyttää siltä, että sitä on lykätty marraskuuhun mahdollisesti. Joka tapauksessa meidän pitää varmistaa, että hyväksymme asian nopeasti niin, että Euroopan komissio edelleenkin voi ottaa huomioon Euroopan parlamentin mielipiteen. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Uh... Kiitoksia Guesta. Edustaja Viegas. Falo em nome da nossa relatora huomenta. Puhun varjoesittelijämme Marisen puolesta. Hän toi esiin monia kysymyksiä ja hän haluaisi myöskin monia huolia ilmaista. Ensinnäkin herää kysymys siitä, haluatte, haluammeko me hyvin paljon taloudellista integraatiota. Me olemme hyvin skeptisiä tämän suhteen, sillä Tämän tyyppinen integraatio johtaisi finanssisektorin keskittymiseen. Olemme jo nähneet tämän ja olemme hyvin epäläväisiä sen suhteen, onko tämän tyyppinen suuria keskuksia luova keskittymä veromaksajien kansalaisten etujen mukaista. Me emme usko, että tämä on oikea johtopäätös, joka pitäisi vetää nykyisestä kriisistä. Tämän lisäksi meillä on paljon huolia Vihreä kirja ilmeisesti yrittää eri kannat äh, saattaa yhteen. Se yrittää eri äh, sidosryhmien äh, edustajat ja heidän intressinsä saattaa yhteen, markkinat, kuluttajat ja niin edespäin, mutta me emme tiedä, toimiiko tällainen sääntelyviranomaisten tai virastojen täytyy mielestämme olla toiminnassa, jota he voivat kuluttajia suojella. Tämän lisäksi on hyvin paljon painostusta pankkien työntekijöitä kohtaan, aivan niin kuin ongelma olisi heidän tasollaan. Nämä henkilöt saattavat kärsivä erilaisista painostuksen muodoista, palkka, kannusteista tai muusta painostuksesta. Ja tämä ei todellakaan ole tapa, jolla meidän pitäisi toimia. Meidän pitäisi puuttua monikansallisiin rahoituspalvelutoimijoihin. On myöskin sellainen ajatus, että kuluttaja ei tiedä tai ymmärrä finanssimaailmasta mitään. Meillä on tässä ilmeisesti sellainen illuusio voimassa, että voimme tehdä toiminnasta läpinäkyvää, jos tarjoamme tietoa kuluttajille aivan kuin nämä vähittäisrahoitus tuotteet eivät olisi hirvittävän monimutkaisia. Ne on kuluttajan vaikea ymmärtää. Me olemme sitä mieltä, että jos me haluamme realistisessa mielessä kuluttajia suojella, meidän pitäisi yksinkertaisesti kieltää vähittäisrahoitus markkinoilta tiettyjä tuotteita, joita nykyään on olemassa, jotka ovat aina liian monimutkaisia, jotka suoraan sanottuna ovat johtaneet moniin näistä dramaattisista seuraamuksista, joita olemme kriisin aikana nähneet. Monet perheet ovat jääneet tilanteisiin, jossa ovat menettäneet äh, säästönsä esimerkiksi ja omaisuutensa. Valitettavasti Portugalissa on näin tapahtunut. Jos tarkastelemme vihreää kirjaa, se tunnustaa sen, että on olemassa hyvin syvää tyytymättömyyttä rahoituspalveluasiakkaiden keskuudessa, mutta ratkaisu tähän on se, että finanssisektoria keskitettäisiin ja keskittymiä luotaisiin vielä enemmän. Ei tämä mielestämme ole mikään ratkaisu. Se juo, luo vain lisää oligopolimaisia keskittymiä ja ei palvele kuluttajien etuja. Kiitos. Sven Giegold. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Olle, Ulle Ludvigsson hyvästä mietinnöstä. Ja se on minusta loistava perusta parlamentin kannalle. Ja totta kai olen samaa mieltä siitä, mitä Sofi ja Silvi sanoivat, eli että meidän pitää olla valmiit hyvissä ajoin, jotta ääni tulee kuulluksi. Mitä tulee itse sisältöön, pitää paikkansa, että sijoittajat saavat liian vähän näistä tuotoista ja liikaa menee tähän välitystoimintaan, joten välitystoiminta on hyvin kallista. Nämä välikädet ja voidaan sanoa, että finanssisektori on liian iso rahoitussektori, mikä tarkoittaa sitä, että jos on voimakkaava kilpailua, niin sillä tavoin voitaisiin varmistaa, että nämä välikulut laskevat ja on tehokkaampi järjestelmä. Tänä vaikuttaa minusta hyvältä tavalla. Ainoa kysymys sitten ei edelle, että no olkaa nyt rehellisiä, mitä se tarkoittaa, että sallitaan, että on eurooppalaista kilpailua, joka laskisi näitä, välikust, näitä välikäsikustannuksia. Siinä komissio on täysin rehellinen tavalla, jolla he käsittävät aihetta. Se, miksi kuluttajat eivät luota tuotteisiin, jotka ovat muilta markkinoilta – No syy on se, että tässä on samaa mieltä täysin sen kanssa, mitä EPP sanoi. On valtavia eroja, jos ajatellaan verolainsäädäntöä, maksukyky, lainsäädäntö, oikeusturva. lainsäädäntöä. välttämättä ei luoteta toisen maan toimijaan. Sen vuoksi nämä oikeusperustat, niitä pitää harmonisoida vähintään sellaiselle tasolle, että niihin voidaan luottaa. Se oli ensimmäinen asia. Tämän takia meidän pitäisi tarkastella näitä kehyksiä ja samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tässä on kysymys siitä, että luottaako kuluttajana siihen, että saa reilun kohtelun. Ja pitää olla siis sama kuluttajan suojan taso kaikkialla, jotta voidaan luottaa tuotteeseen, joka on jostain muualta kotoisin tai jota myydään jossain muualla. Toiseksi, jos tuotteet ovat erilaisia yksityiskohdista, niin ei ole helppo vertailla niitä ja vertailusivustot eivät toimi, jos tuotteet eivät ole tuota samanlaisia. Sen vuoksi pidän hyvänä, että komissio aloitti keskustelun siitä, että olisi lisää standardointia tuotteissa, jos ajatellaan eläketuotteita, mutta totta kai jos halutaan kilpailukykyä muillekin aloille, missä on suurimpia marginaaleja, niin sitten tarvitaan eurooppalaista määritelmää tuotteen perusperiaatteelle, jotta tämä vertailu toimii. Sama pätee olla tuotteita siis, jotain mahdollista vertailla toisiinsa. Sen takia parlamentin pitäisi rehensiä, mitä tulee se markkinoiden elvyttämiseen, mutta yleisesti ottaen ei pidä vain ajatella ajattelua, mutta pitää sanoa, mitä se tarkoittaa. Kun on nämä perusnormit eri aloilla, jotta rajat kilpailu toimii ja laskien marginaaleja ja myös näitä ylisuuria välijärjestelmiä, jotka on rakennettu, sillä se mitä nyt huomataan on, että kun suojellaan näitä välikustannuksia kilpailulta, se lyhyellä aikavälillä suojelee tiettyjä toimijoita, mutta pitkällä aikavälillä, ja tässä on täysin samaa mieltä Sofi Interveldin kanssa, sitten fintech tekee asian tehokkaammin ja sitten ne eivät enää ole Euroopassa päämajansa pitäviä, vaan muualla. Ei se ole vääränlaista protektionismia näille liiallisille välikensijärjestelmille se. Sinä ammutaan omaan jalkaan, sitä pitäisi sallia ja lopuksi pitäisi olla rehellistä keskustelua valvonnan suojelusta, sillä et, resursseja ei ole annettu tarpeeksi ESASeille, niillä ei ole resursseja. Yhdysvalloissa siellä on oma virastonsa tälle, ja meillä ei ole mitään vastaavaa, jos meillä ei ole yhteisiä valvontakeinoja. Kuluttajansuojelun ihmiset eivät tule luottamaan rajat ylittäviin markkinoihin. Tosin markkinoihin sen takia meillä on paljon ajatuksia yhteisenä lopuksi. Ottakaa meistä Vihreät rahoitustuotteet ovat tärkeitä ja pitäisi olla kunnolliset kehykset ja Pripsissä näin on tehtykin Pervanshin ja Sirpa Pietikäisen kanssa ensi vaiheessa. Tästä pitäisi jatkaa, jotta olisi yhteiset säännöt, että viherrytetään tuotteita toivottavasti. Myös ruotsalainen kollegamme on avoin, että viherrytetään taloutta. Luotan tähän. Kiitos. Thank you see Marco Valli. Yes, so cash. Kiitoksia. Sitten Pervans Beres. Merci, oui. Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää Ulle Ludvigssonia hänen mietintöluonnoksestaan. Se on tosi hyvä pohja keskustelulle aiheesta. Komissiohan on tehnyt aiheesta aloitteita. Nyt olemme edenneet todella varovaisesti haparoiden lainsäädäntökysymyksissä. Nyt haluaisin palata neljän kysymyksen. Ymmärrän, että yleinen lähestymistapa komissiossa on edistää vähittäisrahoitusmarkkinoiden toimintaa. Kukaan täällä varmaankaan ei tällaista vastusta. Sehän toimisi kuluttajan edun mukaisesti ja tähän tarvitaan tiettyjä välttämättömiä takeita. Tässä pitää pitää mielessä, mitä teimme REIT-tuotteiden kohdalla, paketoitujen vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden kohdalla tarvitaan siis vertailtavuutta tuotteiden kesken. Yksi ehdotuksista, jonka tässä teen, on, kun tarkastellaan sitä, mitä komissio tekee, kun se yrittää äh, äh, käsitellä tätä mm, esitedirektiivä olisimme voineet valita tällaisen saman muodon toimia kuin PRIPSen kohdalla, jotta helpotettaisiin tällaista vertailtavuutta. Ne, jotka hoitavat esitekysymystä joskus komissiossa, sanovat minulle, että tämä tiivistelmä liittyy vähän toisenlaiseen logiikkaan. Minä en kuitenkaan usko, koska äh, rahoitusanalyysit aina pitävät pohjan tätä esitettä koko asiakirjan aikana, kun ajatellaan vähittäissijoittajia tarvitaan tällaista avaintie tietoasiakirjoja, se olisi hyödyllistä. Sitten toinen kommentti, niin komissio aikaisemmin esitti, teki ehdotuksen siitä, että olisi tällaiset äh, korvausmahdollisuudet olemassa investoijille. Olles Smith oli silloin vastuussa ja parlamentti puolsi tällaista järjestelyä neuvosto ei tätä halunnut ja sitten minä asia on täysin unohtunut. Mutta jos halutaan palauttaa luot, kuluttajan luottamus vähittäisrahoituspalveluihin, siis niin silloin kyllä tarvitaan jonkinlaisia korvausmekanismeja, jos tapahtuu virheitä tai jos on saatu vääriä neuvoja markkinaoperaattoreilta. Sitten toisten, toinen kommentti, niin internetvälitys Monet kollegat jo ottivat tässä esille tämän finanssialan teknologian. On jo sellaisia konkreettisia tapauksia, missä tuotteita, rahoitustuotteita välitetään netissä ja tämä johtaa sitten väärinkäytöksiin kuluttajan kohdalla tai heitä kohdalla väärin. Tämä on todella kriittistä toimintaa ja olen varma, että tämä kuuluisi kyllä komission vastuulle tehdä konkreettisia ehdotuksia tästäkin kysymyksestä sitten, mitä tulee palvontaan ja kuluttajan suojeluun tietenkin tietyt asiat kuuluvat valvontaviranomaisten käsiin, on silti niin, että me odotamme edelleenkin komissiolta ehdotuksia tietyiltä aloilta, jopa niistä kysymyksistä, joita käsittelimme PRIPS-asiakirjan yhteydessä, ja komission pitää palata näihin ja tehdä ehdotuksia, ja me olemme odottaneet tätä jo kauan, ja mielestäni tämä kuuluu kaikkiin näihin järjestelmiin, joita tarvitaan, että voidaan näiden kysymysten parissa edetä. Kiitos. I don't have other. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten esittelee saa puheenvuoron. Jag vill då tacka för alla syn. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikille, kaikkia puheenvuoron käyttäjiä heidän huomioistaan. Luonnollisesti on olemassa esteitä toivomiemme muutosten välillä. Minulla on siis kaksi osaa tässä mietinnössä, sekä lyhyt aikaväli että pitkä aikaväli. Uskoakseni Tarkoituksena on varmistaa se, että pystymme toimimaan rajat ylittävästi. Tämä tulee lisäämään kilpailua ja toivottavasti voimme varmistaa sen, että kuluttajat ovat keskiössä. Mitä tulee sitten PK-yrityksiin, on erittäin tärkeää, että ne pystyvät toimimaan rajat ylittävästi kohtuullisissa olosuhteissa. Luonnollisesti tämä tulee viemään aikaa, mutta omalta osaltani olen sitä mieltä, että meidän tulee nopeasti edetä mahdollisimman nopeasti niin, että voimme todella saada yhteisen kantamme valmiiksi mahdollisimman nopeasti niin, että voisimme näin vaikuttaa komission myöhempään kantaan. Paljon kiitoksia näistä huomioista, jotka ilmaisitte ja luonnollisesti kiitokset etukäteen kaikista tarkistuksista, joita saatatte esittää me käsittelemme ne. Ja kuten aikaisemmin olen todennut, me tulemme pyrkimään luomaan tekstin, jota suuri enemmistö voi tukea. Me tulemme sen esittelemään valiokunnalle myöhemmin ja äänestämään sitä myöhemmin. Toivottavasti tämä sujuu hyvin. Uskon, että se tulee sujumaan hyvin. Kiitos. Kiitoksia aikataulu. Seuraava tarkistukset pitää jättää 28. kesäkuuta kello 12 mennessä. Tarkistuksia käsitellään 30, 31. elokuuta äänestämme Ekonissa 29. syyskuuta täysistunto. Tämä menee ensin tämän marraskuun ensimmäisenä päivänä. Kiitoksia. Tähän päättyy tämän aamupäivän kokous ja aloitamme kello 15 ja keskustelemme silloin komissaari Hillen kanssa.